Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, wir kommen jetzt. Hyvät herrat, hyvät kollegat, nyt siirrymme Kosovo-mietintöön. Kollega Lunacek saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja, kiitos puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaikki kollegat ja myöskin vieraat keskustelemaan kanssamme nyt saatte puhua saksaa, luodit poistuivat täältä. exactly. well, I'll nevertheless stick with it. Kuitenkin näin pitää kiinni Englannista, niin että luuditkin halutessaan voivat kuunnella tätä ilman tulkkausta. Mutta kuitenkin kiitos kommentista. Öö, niin, sekä Itävallan että Saksasta, että Saksasta kumpakin voi puhua. Kosovo siitä mietinnöstä äänestetään siis 7. helmikuuta. Meillä oli ensimmäinen keskustelu pari viikkoa sitten. Nyt meillä on kaikki tarkistukset ja olemme varjostelijan kanssa tehneet hyvää työtä kompromissien suuntaan. Haluaisin aloittaa kiittämällä varjoesittelijöitä hyvästä työskentelystä tähän asti ja voisimme varmastikin jatkaa työtä niiden asioiden parissa, joista vielä täytyy saada aikaan kompromissi tai sopimus ajatellen. 7. Ähm, maaliskuuta mennessä, mutta kuitenkin ehkä nyt ensin se, mitä mietinnössä on. Mietinnössä me tervehdimme edistystä, jota on saavutettu Kosovon osalta suhteessa Euroopan unioniin. Ajattelen toteuttavuusselvitys viime vuodelta ja ajattelen sitä, että neuvottelut ovat käynnistyneet äh, sopimuksesta, vapau, vakaussopimuksesta, jota voitaisiin saada aikaan. Myöskin viisumimenettelyjä helpotettiin ja Kosovan viranomaiset asian parissa. Tietysti on erinäisiä kysymyksiä, joita edelleen pitää käsitellä. Korruptio, järjestäytynyt rikollisuus, työttömyys ja asiat, jotka koskevat oikeusvaltiota, tiedotusvälineen vapautta ja niin edelleen on myös taloudellisia kysymyksiä, työttömyys, energiakysymykset, joten on paljon sellaista, mitä on vielä tehtävä. Nämä kuitenkin edistystä asiassa ja, ja on monia asioita, jotka eivät ole tietenkään aivan hyvällä, niin hyvällä tasolla kuin ne pitäisi olla. On kuitenkin myöskin Euroopan unioni, joka on osa tätä. Meillä oli äskettäin tilastustumistuminen äh, kertomus, joka koski Eulexia, joka on suurin siviililainsäädäntömissio, joka on käynnissä. Sielläkin pahoitellaan sitä tässä kertomuksessa, että kun jäsen, viisi jäsenvaltiota ole tunnistanut Kosovaa, on vaikeaa Kosovon osallistua täysin Europolin ja Interpolin toimintaan, jossa korruption torjunta on keskeinen kysymys. On siis monia asioita, joita on katettu. Olemme tehneet siis kompromisseja monissa asioissa. Ja toivon, että ne saavat laajan enemmistön tuen tässä parlamentissa. Sallikaa minun nyt vielä puhua jostakin tarkistuksista, joita en halua tukea, joitakin joita haluan tukea. Lähtisin liikkeelle niistä, jotka olen sisällyttänyt tai jotka sisällytän kompromisseihin ja jotka tulevat olemaan plusmerkkisiä äänestyslistalla. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tehneet tarkistuksia, jotka ovat pohtineet asioita ja tehneet hyviä tarkistuksia monilta eri alueilta. Olen saanut monia niistä myös sellaisten henkilöiden tarkistuksia, jotka eivät jakaa minun mielipiteeni, jotka laajalti tuettuja mielipiteitä täällä, jotka koskevat Kosovon valtiollisuutta. Samoin myös niitä, joilla on varauksia asian suhteen, on hyväksynyt monia heidän tarkistuksistaan. Joten kiitos yhteistyöstä tällä alueella. Kuitenkin haluaisin muistuttaa, missä Rova Koppa on hänelle paikalla, on monia tarkistuksia, häneltä ja hänen kollegoiltaan, jotka pyrittävät viitata siihen, että Kosovo ei ole valtio ja UNMIK 1244, kuten sanottu, minä en hyväksy tällaisia tarkistuksia, en tule äänestämään niiden puolesta. Ja haluaisin myös muistuttaa siitä, että jo kahdessa edellisessä päätösohjelmassa olemme rohkaiseet viittä jäsenvaltiota, jotka eivät ole tunnustaneet Kosovoa, tunnustamaan Kosovon itsenäisyyden valtiollisuuden. Ja haluaisin pitää tästä kiinni ja toivon, että saamme laajan enemmistön tässä talossa tämän taakse. Anteeksi. Sitten haluaisin myös kiittää Rova Koppaa kuitenkin ja monia muita SED-ryhmästä, jotka ovat viitanneet niihin maihin, niin maiden määrä, jotka ovat tunnustaneet Kosovon. Ja tietysti tämän puolesta äänestän. Ja minä ensin, myöskin ensin muihin kysymyksiin. On joitakin tarkistuksia, joita jotkut kollegat eivät, äh, ovat sellaisia, että niissä ei viitata suinkaan nykyiseen valitsevan ajankohtaan. Euleksilla on uusi valtuutus, jossa on selkeästi määrityt tavoitteet, selkeät benchmarkit, joka ei ollut tilanne menneisyydessä. On siis tarkistuksia, jotka viittavat asioihin, jotka jo ovat toteutuneet, en siis tue tukemaan niitäkään. On yksi asia, Rova Boskyrt ei ole paikalla, mutta sanoisin, että Kosovon serbit, heidän pitäisi voida käyttää kieltään kaikkialla Kosovossa ja haluaisin sanoa, että tämä itse asiassa on jo määritelty Kosovon perustuslaissa. Jokainen Kosovon kansalainen voi käyttää äidikieltään kaikkialla maassa. Se on siis, tämän vuoksi en tue tätä tarkistusta. Sitten muut asiat. Olen yhtä mieltä monien kollegojen kanssa. On joitakin, jotka liittyvät kansalaisyhteiskunnan järjestöihin, joiden mukaan vetäminen on tärkeää. Myös äh, politiikan kehittämisessä, jota valtio harjoittaa. Tämä on asia, jonka ehdottomasti otan mukaan myös monia tarkistuksia, jotka viittaavat sosiaalisiin kysymyksiin, työttömyyteen, ennen kaikkea laajaan nuorisotyöttömyyteen. Olemme tehneet myös hyvän kompromissin sukupuolikysymyksistä, naisten oikeuksista. Tässä on hyviä kysymyksiä. Esimerkiksi Kosovossa on sääntö, että jokaisella puolueella täytyy olla yksi kolmasosa parlamentissa olevista jäsenistä äh, naisia. Tällaista sääntöä on hyvin harvoissa maissa ja harvat maat edes seuraavat tämän tyyppisiä sääntöjä. Edistyssä siinä on tapahtunut, mutta lisää pitää tehdä. Viittaamme luonnollisesti myös äh, pohjoisen kysymyksiin ja siellä olemme nähneet edistyssä viime päivinä. Pääministerien äh, Tadicin ja Thatchin tapaaminen järjestettiin aivan äskettäin. Kaikki yksityiskohdat ei ole selvillä, mutta on äh, edistysaskelia saatu. Yritetään saada pois myöskin näitä epäselviä rakenteita, joita Serbialla on pohjoissa, jotka liittyvät poliisilaitokseen ja oikeuslaitokseen. Ja koulutuksen ja terveydenhuollon Serbian hallituksen osalta Serbian hallituksen harjoittaa tätä toimintaa avoimesti yhteistyössä Pristinan hallituksen kanssa. Tässä kuitenkin vuoropuhelu on siis käynnissä. Meidän pitää nyt katsoa, mikä sitten on tulos kaikesta. Tähän nyt lopetan, siis myönteiseen kysymykseen. Nimittäin nyt tämän integroitu rajahallinto, sen toteuttaminen Kosovon ja Serbian rajalla, tämä on, tässä on edistys, nyt on neljä raja-asemaa, jotka toimivat viime viikolla – sovittu jopa siitä, miten hoidetaan tullimaksut ja miten niitä jaetaan, joten on normalisoitumista tapahtumassa näiden kahden maan välillä. Kuitenkin tiedän, että on edelleen asioita, joissa täytyy tapahtua edistystä. On paljon tehtävää vielä itse Kosovon hallituksella ja on oltu myös hyvin kriittisiä puutteista, joita toiminnassa on ollut maan hallituksen osalta ja maassa ylipäätään on kuitenkin nähnyt edistyksen. Ja haluaisin lopettaa tähän ja pyytää, että kollegat näkisivät myönteiset puolet edistyksen tapahtunut, eivät vain puhuisi kielteisistä asioista, mutta tämä laajentumisprosessi, Kosovan pitäisi olla myös osa sitä, tätä pitää katsoa myöskin myönteisessä hengessä. Kiitos. Posselt. Herra Posselt. Dank, herr Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin myös puolestani sydämellisesti kiittää esittelijä erittäin hyvästä yhteistyöstä. Tänään puolen päivän aikaan meillä oli varjostelijoiden tapaaminen esittelijän kanssa ja pääsimme yksimielisyyteen kaikista kompromissitarkistuksista, mutta luonnollisesti monissa tarkistuksissa on erilaisia Niistä on erilaisia mielipiteitä ja haluaisin nyt kuitenkin painokkaasti tukea esittelijän linjaa, joka tähtää maan vakauttamiseen. Kolmen viikon kuluttua on Kosovon itsenäistymisen viides vuosipäivä, ja joka käy maassa säännöllisesti näkee valtaisia edistysaskelia, siitä huolimatta on äh, raskasta rasitusta, koska on edelleen suuri kysymysmerkki, joka koskee kaikkea. Kysymysmerkki on siinä, että edelleen on voimia, jotka asettavat kyseenalaiseksi maan sinänsä. Minusta se on erityisen vaarallista. Rajojen muuttaminen olisi kutsu Balkanin alueen uudelleen jakamiseen. Ja se, joka leikkii rajojen siirrolla Mitrevitsan alueella, leikkii rajojen siirtämisellä myöskin Presovo-laaksossa Etelä-Serbiassa tai Voivodinassa. Hän leikkii Makedonian alueellisen eheyden, eheydellä samoin Montenegro ja bosnia herzegovina alueellisella eheydellä, joten pyytäisin, että kaikki kulkisivat sitä tietä, joka on eurooppalainen tie, nimittäin Kosovon valtiollisuuden vahvistaminen eikä heikentäminen, siksi ei tarvita mitään alaviitteitä. Se, että Kosovon alueellista eheyttä vahvistetaan, lopetaan keskustelut jakosuunnitelmista – Rajojen pitää Euroopassa olla yhä enemmän läpäiseviä sen sijaan, että rajoja siirreltäisiin. Ja samanaikaisesti meidän tehtävämme on molemmin puolin rajaa mahdollisimman pitkälti antaa yhtenäiset normit vähemmistöjen suojalle. Vähemmistön suoja Mitrovitsassa on sellainen, että sen pitää päteä myöskin Presevossa, ja Presevossa olevan vähemmistösuoja, jota valitettavasti vielä ei ole, pitäisi päteä myös Mitrovitsassa. Jos kaikki kaksoisstandardit ja eri mitoilla mittaamiset jätetään sikseen, saadaan aikaan vakautta alueelle. Siksi on erityisen merkittävää, että vähemmistöt, joita ovat maista, jotka eivät ole tunnustaneet Kosovoa, saavat luonnollisesti kunnioitusta, mutta näiden vähemmistöjen ei tulisi täällä parlamentissa pyrkiä pakottamaan enemmistöjä hyväksymään kantaansa. 22-27 EUn jäsenvaltiosta on tunnustanut kaikki G7-valtiota mukaan luettuna Yhdysvallat, Japani ja Kanada ovat tunnustaneet Kosovon. Serbiaa lukunottamatta kaikki naapurimaat ovat tunnustuneet Kosovan valtiona. Ja siksi pyytäisin, että tämä leikki lopetetaan niin, että joka vuosi käydään uudestaan samaa keskustelua siitä, ansaitseeko tämä valtio sen, että se on valtio, koska jokainen, joka on realisti, myös Serbiassa, meillä on monia yhteyksiä serbialaisiin poliitikkoihin, kaikki ymmärtävät, että Serbia, Kosovosta ei enää tule Serbiaa, Serbian osa, meidän pitää olla rehellisiä ihmisille, ja mitä pikemmin ollaan rehellisiä, sitä pikemmin saadaan myös hyvää naapuruutta aikaan, tässä on tapahtunut liikettä Belgradin ja Pristinan välillä, mutta jos se asetetaan kyseenalaiseksi, silloin mekin olemme vastuuta, epä, vastuussa epävakaudesta. Panzeri. Panzeri. Grazie. Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää Lunacekia. Hän on tehnyt hyvää työtä, kun on kompromisseja laatinut hyvää työtä. Myös ajattelen, miten paljon on edistystä saavutettu viime vuosina. Minä uskon, että nyt tässä tarvitaan vielä ponnisteluja, jotta päästäisiin kohti maan vakauttamista. Totta kai tässä täytyy mahdollisimman nopeasti ruveta toteuttamaan sitoumuksia ja lupauksia, joihin se on mennyt. Tätä minä haluaisin tähdentää. On erittäin tärkeää tämä assosiaatiosopimus. Se on ratkaiseva askel ajatellen myös yhdentymistä EU-hun. Meidän täytyy paremmin ehkä vielä täsmentää EULEXin roolia tuolla alueella, kun ajatellaan, mitä kokemuksiakin on jo saatu menenä vuosina. Sen täytyy jatkaa uudistusten tiellä, torjua korruptiota – ja niin edelleen, kuten jo myös tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessakin todettu siellä. Ilmeisesti Kosovan viranomaisia on syytetty siitä, että ei ole noudatettu Euroopan toimielinten suosituksia. Ajatellaan mitään rahoitusasiantuntijatkin ovat ajanettakaan. Eli meidän täytyy ottaa selvä ero menneisyyteen, niin, että saadaan aikaa myös oikeuslaitoksessa riippumattomuutta. Eli tässä on saatu aika paljon aikaan, mutta vieläkin on työsarka edessä. Minäkin pidän järkevänä ottaa esille se, mitä vielä täytyy saada aikaa, mutta jättää hiukkasen mennen talven luvet taakse tuossa maassa. Minä uskon, että tässä on aika lailla yksimielisyyttä tämän mietinnän tiimoilta. Ehkä sitä on syytä vahvistaa edell- entisestäänkin. Eli niin kiitokset Lunacekille. Kukan, bitte. Kukan. Thank you, Mr. Chairman. I also want... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan onnitella esittelijää hänen mietinnöstään. Olen tehnyt useita tarkistuksia ja muutamia kommentteja haluaisin esittää. Ensimmäiset kaksi kommenttia liittyvät niihin maihin, jotka eivät Kosovoa tunnusta. Minä ajattelen tässä tapauksessa, että rohkaisu näitä maita kohtaan ei ole aivan epärakentavalla tavalla toimimista. Kyse on näiden maiden suvereenista päätöksestä toimia tietyllä tavalla. Sitten meillä on tilintarkastustuomioistuimen kertomus. Siellä sanamuoto puolestaan on sellainen, että ne, jotka eivät Kosovaa tunnusta, saisivat, äh, äh, saisivat syyn niskansa siitä, että EUn toimia ei voida tehostaa oikeusvaltion periaatteiden vahvistamisessa. Minusta tämä ei pidä paikkaansa. Se ei heijasta todellisuutta, vaan tämä kyseessä on, on karkea liioittelu tässä muutoin niin hienossa politiikkapaperissa. Meillä on toteutettavuus tutkimus, sieltä tulee hyviä tuloksia ja aivan oikein on todeta, että nämä tulokset ovat hyviä. Kunhan ehdot täytetään, niin neuvottelut pitäisi käynnistää uudelleen, jatkaa neuvotteluja, jotta Kosovon integraatioprosessi voisi edetä. No sitten vuoropuhelu Serbian kanssa. Toistaisin sen, minkä jo tänä aamupäivällä totesin, kun keskustelimme Serbian tapauksesta. instituutioiden, niin kuin Euroopan parlamentin ja muiden parlamenttien, tulisi saada tietoa käynnissä olevasta vuoropuhelusta. Nyt on puutetta tiedosta ja siitä syntyy puolestaan sitten spekulaatioita. Tämä herättää huolia, epäilyksiä. Minusta baronita Ashtonin tulisi tähän asiaan puuttua. No sitten EULEX-missio. Meidän pitäisi osoittaa tukeamme tälle toimelle ja osoittaa myös silloin, kun ongelmia näemme, missä ne ovat. Haluaisin uskoa, että uusi johtaja on todella henkilö paikallaan. Haluan tukea myös Euleksin erityistutkintatehtävää. Toivottavasti tämä työ tuottaa myös hedelmää. On kaikkien etujen mukaista, saada selko siitä, mitä tapahtui, mitä ei tapahtunut ja mitä pikemmin, niin sen parempi. Kiitos. Angurakis. Angurakis. Kiitos. Puheenjohtaja ensinnäkin mielestäni tämä osoittaa, mistä on kyseessä Euroopan unionissa, kun puhutaan jonkin maan liittymisestä, kun se on eronnut toisesta maasta, ja sekin pyrkii EUn jäseneksi. Maa syntyi Naton laittoman sodan seurauksena Jugoslavian äh, raunioille. Siksi tämä on äärimmäisen vaarallista ja pitäisi välttää tätä. Mutta valitettavasti näin on nyt käynyt Naton käyvän sodan seurauksena tuolla alueella. Sitten toiseksi sanoisin, että eri maiden hallitukset, jotka eivät vielä Kosovoa ole tunnustaneet, ovat sellaisia maita, joissa on parlamentti enemmistö myös vallassa. Ehkä pitäisi sitten kaataa hallitukset tai kääntyä hallitusten puolella ainakin sen selvittämiseksi, miksi eivät Kosovoa ole tunnustaneet. Siellä on monenlaisia etunäkökohteita. Sitten itse mietinnöstä. Olen sitä mieltä, että se provosoi kaikkia Balkanin maita – kun ajatellaan sit siitä, että puhutaan liittymisestä 15 kohdassa puhutaan korruptiosta muun muassa. No, totta kai sitä on, mutta sitä Kreikassakin, Ranskassa, Saksassa, kaikkialla on korruptiota. Tämä on todellakin teko pyhä, että ruvetaan heristämään syyttävää sormia toisten suuntaan. Totta kai korruptio alkaa aina ylhäältä käsin. Näin sanotaan Kreikassa, että päästä käsin kalakin alkaa haistaa. Tässä puhutaan paljon myös euleksista. Erilaisia kysymyksiä liittyen myös korruptioon. Niitä on tuotu esille niin, ettei mukaan Kosovolla tunnustettu, että siitä johtuisi tämä korruptio. No kun se johtuu jo nimenomaan tästä huonosta taloudellisesta tilanteesta? Valitettavasti enemmistö maassa joutuu elämään harmasta taloudesta. Ja se jatkuu niin kauan kuin tilanne on tämä. Herr van Komissiosta herra Thank you very much, Chair. Um, for the Commission, of course... Uh... Kiitos puheenjohtaja. Komissio luonnollisesti on kiitollinen edustaja Lunacekille Olemme tehneet hyvää yhteistyötä ja jonkin aikaa olemme kiitollisia parlamentille ja valiokunnalle tuesta. Ne aloitteet, joita me olemme käynnistäneet Kosovon tapauksessa, joutuvat juurensa vuoteen 2009 ja pikkuhiljaa saamme myös tuloksia tälle työlle. Esimerkiksi viisumivapautusprosessi ja sitten kaupan alan toimet. Kaikki varmasti ovat huomanneet myös joulukuulta ulkoasiain neuvoston päätelmät, yleisten asiain neuvoston päätelmät, ja siellä viitattiin sopimukseen. Me seuraamme Kosovon edistystä ydinprioriteettien suhteen hyvinkin tarkasti, ja aivan niin kuin olemme ilmaisseet, keväällä tänä vuonna neuvottelu tavoitteet, jos prioriteetit täyttyvät, otetaan käsittelyyn. Kiitos. Herr Berichterstatter. Frau... Ja esittelijä. Thank you. Okay, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kollegoille, jotka ovat puhuneet, tietysti myös komissiolle. Haluaisin viitata siihen, mitä kollegat sanovat. Haluaisin toistaa kiitokseni myös teille tästä hyvästä prosessista tähän asti. Muutamaan yksityiskohtaan olisin tarttua, jotka otettiin sille herra Posse, että olette aivan oikeassa. Kiitos sitä, että viittasitte siihen tosiasiaan, että myös tässä mietinnössä teemme selväksi, tein selväksi, että Kosovon jakaminen ei ole asia, joka olisi nyt tässä se, mistä olisi kysymys, se ei ole se, minkä puolesta toimisimme. Sanoitte selvästi, mitä se merkitsisi ei pelkästään Kosovolle ja Serbialle, vaan koko alueelle, mitä merkitsisi tämän maan jakaminen, joten hyvä, että mainitsitte sen. Herra Kukan, haluaisin kiittää myös teitä teidän sanoistanne. Kuulin ja tiedän, että on jotenkin tarkistuksia, jotka te olette tehnyt, joissa halusitte ottaa pois viittauksen, jonka minä olin laittanut tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen, jossa viittasitte siihen tosiasiaan, että tunnustusta ei ole. Ja tulette tästä kovin huolissani, minä näin tämän. Me olemme ottaneet äh, mukaan euluksia koskevia kommentteja ne äh, kompromisseja, mutta haluaisin kuitenkin jättää viittauksen siihen, että tunnustusta äh, puuttuu, koska tulintarkastustuomioistuin tekee sen selväksi Interpol ja Europol, se on ongelma, jos Kosovo olisi tunnustettu valtiona, niin kaikki voisivat osallistua tähän. Kaikki poliisiyhteistyö olisi helpompaa kuin se tällä hetkellä on. En sano sitä, että tämä ratkaisisi Kosovon ongelmia, ei varmaankaan. Mutta on olemassa tosiasia, että kuitenkin on niin, että näin on kuitenkin, sanon, että pidän eh, hyvänä yhteistyötä, jota harjoitamme Kaakkois-Euroopan valtuuskunnassa teidän kanssanne. Haluan kiittää teitä kommentistanne, niin että tarvittaisiin enemmän tietoa vuoropuhelusta. Ja olitte tässä oikeassa ja tulemme jatkamaan tällä osalta. Ja myös että mainittiin tämä Eulexin uusi vastuuhenkilö, joka on hyvä jatkamaan tätä toimintaa sitten lopuksi herra Ankurakisille. Te arvostelette tekopyhyydestä, että tämä puhuu korruptiosta, jota korruptio Kosovossa on. me haluaisin muistuttaa, että me teemme tämän kaikissa mietinnöissämme maista, joissa on korruptiota. Ja tietysti on korkean tason korruptiota myös omissa jäsenvaltioissa. Me tulee maasta, jossa on ollut vakavia korruptiotapauksia, että kaikki muistatte, herra Stassa oli tämän parlamentin jäsenet, on juuri tuomittu vankila neljäksi vuodeksi siitä, että oli halukas ottamaan vastaan lahjuksia laki, tapau, laki lainsäädäntötyön työstävistä palveluksista. Me siis tunnemme tämän tilanteen ja myöskin jäsenvaltion sisällä meidän pitäisi tehdä enemmän asiassa, mutta sen ei pitäisi estää meitä arvostelemasta korruptiota, kuin sitä on muualla. Haluaisin pyytää, että ette käyttäisi termiä tekopyhyys, kun puhumme korruptiosta eri paikoissa, emmekä vain puhu itsestämme. Kiitos joka tapauksessa kollegoille ja varjoesittelijöille. Ja kuten sanoin, odotan mielenkiinnolla hyvää äänestystä 7. helmikuuta. Tulen seuraavaan kohtaan nyt listalla, jossa herra Mingarelli saa meitä sydämelliset tervetulotoivotukset. Wir führen diese Sitzung durch äh, zusammen mit... Äh Me ryhdymme Maghreb-delegaation osalta, jota johtaa herra Vaseri. Sydämestä kiitokset. Herra Minkarelli on Lähi-idän ja eteläisen naapuruuden johtaja. Me haluamme siis keskustella komission tiedotuksesta, joka liittyy Magrebin, Algerian, Libyan, Mauritanian, Marokon ja Tunesian, eh, Tunisian integroinnista. Lähimmäistä yhteistyöstä, kuten tiedätte, parlamentin puhemies on aina puhunut eh, tämän Maghrebin alueen integraatiosta voimme pitää hyvänä sitä, että annetaan tukea alueelle demokraattisessa siirtymävaiheessa sekä kahdenvälisesti ja pitkälti myös monenkeskisellä tasolla, jota emme ole riittävästi omalta taholtamme ajaneet, mutta emme todellakaan edes niiden maiden osalta, joiden osalta puuttuu monenkeskisyyttä ja myöskin kasvun puutetta. Ja siksi olenkin toiveikas, että tämä yhteinen tiedote, yhteinen julkilausuma saa aikaan sen, että pääsemme asiassa eteenpäin. Herra Minkarelli, teillä on puheenvuoro. Monsieur le Président, Kiitos. Aina on ilo tulla tänne ulkoasianhallinnon nimissä esittelemään muutaman minuutin verran tiedonantoamme. Tämä on siis myös komission ja korkean edustajan yhteinen tiedonanto. Muutama sano, sana perusteena sille miksi haluamme tällaisen tiedonannon makrepalueen alueen osalta tehdä. No ensinnäkin, mitkä ovat tärkeimmät haasteet ja periaatteet noissa maissa. Ja sitten lopuksi kerron myös, miten meidän mielestämme EU voisi auttaa Magrebin maita kehittämään alueellista yhteistyötään vastatakseen haasteisiin. Miksi tällainen tiedonanto? Ensinnäkin siitä syystä, että Maghreb-maat olivat eturintamassa niissä tapahtumissa, jotka vaikuttivat Välimeren etelärantaan pari vuotta sitten. Ei varmaan tarvitse muistuttaa arabikevästä, sehän käynnistyi Tunisiasta. Se maa ehkä on kaiken eniten muuttunut, tämä Libya tapahtumien myötä. Ja sitten on muita maita, joissa ei varsinaista vallankumousta ole ollut, mutta nekin ovat nyt pikkuhiljaa muuttumassa poliittiselta tilanteeltaan. Mainitsinkin Marokko ja Algeria tällaisia maita. Toinen peruste on, että vuoden saatossa Maghreb-maat, jotka olivat olleet vaikeuksissa yhteistyön osalta, ovat osoittaneet halukkuutta lähestymiseen. Tehän tiedät, että tärkein ongelma on suhteissa Marokon ja Algerian välillä. Ne eivät ole ihan ehdelliset. Ja viimeisen vuoden aikana on järjestetty ministeritason tapaamisia Marokon ja Algerian kesken. Voidaan nyt kuvitella, että nämä maat ovat ymmärtäneet, miten korkean hinnan ovat joutuneet maksamaan siitä, että yhteistyötä ole maiden kesken ollut. Nyt ne ovat myös valmiita tekemään paremmin yhteistyötä, tai ainakin jonkinlaista alueellista yhdentymistä voitaisiin ajatella. Tunisia on sen ymmärtänyt hyvin, koska tunisialaiset viime vuonna yrittivät järjestää Magner huippukokouksen. Se ei kuitenkaan onnistunut. Meillä on hyviä toiveita, että Tunisian ystävämme onnistuvat saamaan saman pöydän ääreen viisi valtion päämiestä. Ja sitten kolmantena syynä se, että ulkoasain hallinto ja komissio ovat totta kai mukana myös täytäntöön panemassa 2011 maaliskuun tiedonantoa kevään jäljiltä. Me halusimme tähän panna myös Maghreb-ulottuvuus. Maghrebilla on omat tietyt erityispiirteensä ja arabikevään yhteydessä oli syytä huomioida nimenomaan erityispiirteet. Sitten totta kai tiedonannossa tarkastellaan myös makrosuhteita laajemmissa puitteissa, kun ajatellaan mitä suhteita meillä on Afrikan mantereen kanssa luotu yhteisessä Afrikka-EU-strategiassa. Kolmanneksi, mitkä ovat tärkeimmät haasteet Magreb alueella No, totta kai te tiedätte, mitkä ne on. Nopeasti käy läpi ne. Ensinnäkin Magreb maat pyrkivät demokratisoitumaan. Ja viime, vuoden, viime parin aikana on saatu aikaan jotain myönteistä, mutta esteitä edelleen on jäljellä. Maissa on järjestetty vaaleja, ihan kunnollisiakin. Libyassa oli ensimmäiset sellaiset kunnolliset vaalit, jossakin muissa maissa puolestaan, kuten Tunisiassa, oli kyse vaaleista, jotka ensi kertaa järjestettiin myös aivan säällisissä oloissa kansalaisyhteiskuntaa nyt syntymässä noissa maissa. Varsinkin nuoria ja naisjärjestävät järjestöt ovat nyt virkeämpiä. Siellä on enemmän myös valmiuksia, kyvykkyyttä, on selviä pyrkimyksiä myös luoda vastavoimaa, mikä onkin tärkeää demokratiassa, mutta totta kai demokratisoituminen on törmännyt esteisiin sen tiedätte tekin, koska tunisialaiset ystävämme ovat esittäneet myös esimerkkejä myös naisten asemasta tai jotkut taiteilijat eivät tunne enää samanlaista vapautta. Siellä on myös ihmisiä, jotka haluavat mennä oluelle, niin on yhä vaikeampaa jopa se on. Eli kaikenlaisia reunaehtoja on tullut, että siellä on tiettyjen liikkeiden painostusta, varsinkin liikehdinnän osalta. Demokratisoituminen on kyllä todellista, mutta se edelleen törmää tietyisiin esteisiin. Meidän mielestämme on aivan olennaista, että EU myös veisi tätä oikeaan suuntaan. Toinen haaste liittyy sosiaalistaloudelliseen tilanteeseen. Se on nähtävissä selvästi. Yhä enemmän tulee työmarkkinoille nuoria, mutta enemmän kuin työpaikkoja puolestaan on tarjolla, eli työttömyys kasvaa kasvamistaan. Elinolosuhteet pari viime vuoden aikana eivät ole kohentuneet, päinvastoin ovat menneet huonopaan suuntaan. Eli turhautumista on yhä enemmän väestön parissa, varsinkin nuorten parissa. Kasvava turhautuminen, jos me emme pysty auttamaan maita voi kääntää myönteisen suuntautumisen. Ei päästä ehkä kestävällä pohjalla oikeaan suuntaan ja voi olla, että poliittisesti sitten ottaa takapakkia kun kohti sellaisia suuntauksia, jotka ehkä me haluaisimme unohtaa noissa maissa. Kolmanneksi maatalous on ongelma. Kun ajatellaan maatalouden kasvua noissa maissa, niin siellä on ollut rakenteellisia ongelmia, vähän investointeja, vähän vettä, maaperä on huonoa, ilmastolosuhteet eli on myös tarpeen, jos me haluamme antaa pontta maataloustuotannolle ja luoda kunnon maatalousrakenteet, on kyse kuitenkin maista, jotka ovat maatalousvaltaisia, niin on tarpeen jotain tehdä niiden auttamiseksi, että voidaan uuden saada käyntiin maataloustuotantoa. Ja sitten vielä tietenkin on tarvetta myös suosia dynaamisen yksityisen sektorin syntymistä. Tiedämme, että se on hyvin vähäisessä osassa vielä ollut, vaikkakin me olemme sosiaalisen markkinatalouden puolesta, niin on tärkeää kuitenkin, että työpaikkojen luomiseksi meillä on vahva yksityinenkin sektori, joka pystyisi kehittymään. Siinä on paljon työsarkaa. Ja sitten suuri osa väestöstä ei ole vielä nauttimassa kaikista oikeuksista, sosiaalisista esimerkiksi. Suuria eroja on eri ryhmien, mutta myös alueiden välillä. Me tiedämme omista maistamme, että ei välttämättä kestävää ja pysyvää kasvua saada ilman, että on tiettyä yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta. Siinä tärkeät haasteet. Ja sitten lopuksi, ihan muutama sana vielä, koska ei siitä kannata pidemmälti puhua, uhat tuolla alueella. Ennen kaikkea järjestetyn rikollisuus ja terrorismi, kun ajatellaan, mitä juuri tapahtuu Malin pohjoisosassa tai Algeriassa, niin ei varmasti sitä tarvita, Tarvi kuvailla sen enempää. Mitäpä sen EU voisi tehdä? Ihan nopeasti. Ensinnäkin voimme pyrkiä auttamaan alueellisia järjestöjä, joita on jo olemassa. Ensinnäkin meillä on arabi järjestö ja siellä on oma pääsihteerinsä, herra Jamal. Hän on aika dynaaminen ja pyrkii paremman koneiston käyntiin, mutta koska Marokon ja Algerian suhteet ovat niin huonot, niin vaikka paljon siellä selityksiä on tehty, niin tähän asti ne ovat jääneet kuolleksi kirjaimeksi. Siksi tässä tarvitaan, että liitossa kaikki selvitykset muuttuisivat todellisuudeksi. Ja sitten 5 plus 5, joka on pohjoisosassa kokoontunut, siellä on italialaisia, espanjalaisia, ranskalaisia, maltalaisia ja portugalilaisia. 5 plus 5 huippukouksia järjestettiin Maltassa lokakuussa. Se on ollut myös paljon ministeristen tapaamisia viime vuoden aikana, varsinkin turvallisuudessa, liikenteessä. Se on foorumi, joka saattaa olla hyödyllinen. Nyt se on ennen kaikkea ajatusten vaihtoa varten, mutta heitä pitää auttaa konkretisoimaan ajatuksiaan ja ehkä on hyvä tukea heitä. Ja sitten totta kai vielä myös Välimeren unioni, joka huolimatta Ranskan ponnistelusta tähän mennessä on ollut vähän vähäinen menestykseltään. Ehkä pitäisi antaa silläkin uutta pontta niin, että Barcelonan sihteeristö pystyisi viemään oikeaan suuntaan näitä hankkeita, esimerkiksi ajatellen näitä meren merenvaltateitä tai kansaa ja muita suuria hankkeita, joita on käynnistynyt sen puitteissa. Tämä ensinnä siis tuetaan eri aloitteita alueellisesti. Ja sitten toiseksi meidän täytyy totta kai tukea myös demokratiauudistuksia. Minä totesin, että siellä on vakavia esteitä vielä, ja sitä suurempi syy on meidän auttaa heitä. No, muutama ajatus siitä. Ensinnäkin meidän täytyy pyrkiä luomaan kansalaisyhteiskuntaverkosto ja kansalaisyhteiskunta kehittyy kussakin maassa omaa tahtiaan, mutta järjestöt ovat tehokkaampia ja vahvempia, kun ne tekevät työtä alueellisten verkostojen puitteissa. Ehkä tässä olisi syytä auttaa heitä luomaan näitä alueellisia verkostoja. Toinen ajatus, oikeastaan enemmänkin teitä varten täällä parlamentissa, täytyy vahvistaa myös yhteistyötä Euroopan parlamentin ja meidän kansallisten parlamenttien toisaalta ja tietysti tältä Maghrebin parlamenttien välillä. Jos ajatellaan Maghrebin maita, niin parlamentilla ei ole kovin suurta osaa vielä. Jos haluamme, että niistä tulee demokraattisia yhteiskuntia, niin parlamentin täytyy myös saada se osa, joka parlamentilla on meidän maissamme. Eli todellakin jakaa hyviä käytänteitä, teidän kokemuksianne. Täytyy miettiä, miten voidaan vahvistaa yhteistyötä teidän ja heidän välillään. Sitten olisi tietenkin hyvä vahvistaa myös paikallisviranomaisten valmiuksia. Tehän tiedätte, että hajanottaminen joissakin maissa, Italiassa, Saksassa on nyt hyvin pitkälle. Teillä on paljon kokemusta siitä. Siksi pitää kokemuksia jakaa myös hajannuttamisen osalta heidän kanssaan, että he, hekin voisivat hajannuttaa hallintoa niin, että se toimisi. Joskus hajannutetaan, mutta sitten lasku on iso. Jossakin maassa se kyllä toimii. Teillä on kokemusta siitä. Sitten totta kai meidän täytyy myös vahvistaa kulttuuria ja viestimiä Maghrebissa, koska me tiedämme, että kulttuuri ja viestimät ainakin tietyissä oloissa voivat tehokkaasti viedä demokratiaa eteenpäin. Siksi on hyvä tehdä yhteistyötä heidän kanssaan myös näissä kysymyksissä. Sitten jos ajatellaan maailmanluokan uhkia, niin totta kai täytyy olla tehokkaampi terrorismin torjunnassa ja järjestelmän rikollisuuden torjunnassa – Yhteistyötä kyllä on, mutta kyllä te näette, mitä on tapahtunut. Eli enemmän pitää saada aikaan, jos me haluamme hiukkasen vakautta saada aikaan noilla alueilla, myös Saharan alueella. Sitten täytyy miettiä myös kemiallisten aseiden, aineiden tai radioaktiivisten ja biologisten aineiden laitona kauppaa. Meillä on koordinointikeskus Marokossa Magrebia varten, mutta ehkä olisi hyvä vahvistaa yhteistyötä näiltä osin, koska uhka ei ole pelkästään heitä koskevaa, vaan myös meitä koskevaa. Meidän täytyy vahvistaa poliisilaitosta, oikeuslaitosta, armeijaa, ylipäätään turvallisuuspuolta niin, että voitaisiin tehokkaammin taistella järjestetyn vastaan. Meidän täytyy tukea myös konfliktien ratkaisuja ja sovintelua. Usein on niin, että nimenomaan konfliktin jatkuvat vain ja sitten ruokkivat järjestettyä rikollisuutta ja terrorismia. Sitten solidaarisen talouden kehittämisessä tarvitaan myös tehokkaampia koulutusjärjestelmiä tähän mennessä nimittäin. Noiden maiden yliopistot kyllä paljon tuottavat tutkintoja, mutta koulutuksen laadussa on toivomisen varaa. Ehkä meidän pitäisi käyttää omia välineitämme heitä auttaaksemme, että koulutuksen laatua voidaan kohottaa. Tämä koskee myös peruskoulutusta ja ammattikoulutusta noissa maissa. Eli jälleen kerran tarvitaan alueellisia verkostoja, että voidaan vaihtaa teknistä tietoa ja käyttää kaikkia apurahaohjelmia, Desmusta, Erasmus Mundusta ja niin päin pois. Yksityisellä sektorilla Uskoisin, että tavoitteet ovat selvät. Täytyy vahvistaa ensinnäkin hallinnointivalmiuksia, tuotannon laatua kohottaa, parantaa myös rahoituksen saatavuutta ja täytyy auttaa heitä pääsemään paremmin ulkomaan markkinoille. No, totta kai tämä edellyttää sitä, että keskitytään pk-yrityksiin, nimittäin pk-yritys kudos meitä auttaa parhaiten luomaan työpaikkoja, joita siellä tarvitaan. Heitä täytyy auttaa myös osallistumaan meidän tutkimus- ja innovaatio-ohjelmiimme, varsinkin eurooppalaiseen äh, Horisontti 2020-ohjelmaan. Se on heille tärkeää ja luoda liikemiesverkostoja niin, että myös yritysneuvostot voisivat luoda verkostoja ja katsoa, minkälaista teknistä tukea voidaan antaa Magrebin pankkeille – Kaupallisessa kysymyksessä meidän täytyy vahvistaa totta kai myös kaupallista integraatiota noiden maiden kesken. Ja tämä Magrebin sisäinen integraatio täytyy yhdistää muuhun vapaan kaupan puitteisiin, joita EU on pyrkinyt luomaan Magrebin maiden kanssa, mutta selvä tietenkin on, että on vaikea auttaa kaupallista yhdentymistä Magrebissa niin kauan kuin Algeria ja Marokon raja on suljettuna. Eli tässä täytyy käyttää myös poliittista vipuvoimaa, jos sellaista on, heidän vakuuttamisekseen, että ei tällä vuotuhansilla enää rajoja kannata sulkea. Ennen kaikkea sitten täytyy miettiä energia- ja liikenneverkostoja. Me tarvitsemme Magrebin läpikäyvää reittiä kehittää. Ja mitä pikimmiten meidän täytyy luoda myös ilmatila Magrebina EUn keskellä. Energialalla tehän tiedätte, meidän täytyy auttaa heitä kehittämään uusiutuvia energialähteitä, lisätä energiatehokkuutta ja varsinkin integroida sähkö- ja kaasumarkkinat meidän markkinoihimme EU-ssa. Paljon on jo käynnissä, mutta meidän täytyy vielä lisätä ponnisteluja. Sitten vielä yksi alue, jossa teemme yhteistyötä, koska se on uhka heille toden totta. Kaikki, joka liittyy ympäristöön ja ilmastonmuutokseen, minä uskon, että on hyvä tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Nimittäin kaikki, joka liittyy veden, vesihuoltoon, ilmaan, merivoimavarojen käyttöön, niin meillä on paljon yhteisiä intressejä, siksi on hyvä vahvistaa vuoropuhelua ja yhteistyötä. Sitten vielä väestön suojelussa meidän täytyy yhteistyötä sielläkin vahvistaa. Nimittäin jos ajatellaan luonnonkatastrofeja, jotka johtuvat inhimillisestä toiminnasta noissa maissa, suoraan vaikuttavat myös meihin päinvastoin. Eli hyvä tehdä yhteistyötä. No niin, en puhu sen pidemmälti, puheenjohtaja. Jääköön tähän mutta totta kai minä katson tässä vain pikkuosan ehdotuksista, jotka ovat komission tiedonannossa. Danke sehr. Grazie, grazie Presidente. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää tohtori Mingarellia tästä alustuksesta. Korostaisin, mikä merkitys on sellaiselle toiminnalle, joka tukisi aluetta demokratisoitumisprosessissa moni- ja kahdenkeskisestikin, kun ajatellaan eteläisiä naapureitamme. Mutta kun näin sanotaan, niin kyllä tiedonanto osoittaa myös, mikä tässä on ensisijassa. Ei tässä nyt haluta kauhean ison kirjo erilaisia toimia, että voitaisiin markkinoita kehittää, vaan täytyy nimenomaan on voitettava poliittinen haaste ensin. Jos ei siinä onnistuta, niin saimme vain asiakirjan, joka on oikeastaan saavuta tavoitettaan. Siksi tästä syystä on hyvä pohtia sitä, että kun ajatellaan nyt tätä tilannetta tuolla alueella, niin me tarvitsemme nopeita vastauksia korkealta edustajalta, varapuheenjohtajalta. Ajatellaan turvallisuutta esimerkiksi näinä päivinä Malissa. Niin tilanne edellyttää vastauksia. Haluan vain muistuttaa tästä, koska on hyvä muistaa, että Joppe Joon mietinnössä, joka 2000 10. toukokuussa hyväksyttiin, niin parlamentti jo luetteli joukon toimia Magrebin integraation tukemiseksi. Tämä asiakirjakin sen rinnalla tähtää siihen ja varmasti ihan tässä nyt tulee tavallaan asiakirja kaksi vuotta myöhässä. Ehkä olisi hyvä miettiä, miten johdonmukaista työmme on, miten kyvykkäitä olemme antamaan nopeita vastauksia erilaisia vaihtoehtoja. Ja sitten vielä halusin lisätä, että kun ajatellaan, mikä oli Barcelonankin tavoite, jo 2005 se käynnistettiin, eli silloin jo esitettiin ajatus siitä, että olisi vapaan vaihdon alue 2010 luotu. Ajatellaanpa, kuinka paljon ongelmia voitaisiin, olisi pystytty ratkaisemaan tällä välin niin, että tämä ajatus olisi päässyt käyntiin Jälleen kerran on hyvä miettiä tätäkin, jos haluamme todellakin kääntää tässä sivua. Niin tällainen yhteinen tiedonanto osoittaa, että oikeastaan Magrebin maat ovat tässä ensisijassa kantamassa vastuuta, että alueen yhteistyö onnistuisi. Vaikkakin olen sitä mieltä, että Euroopankin pitäisi olla tässä tärkeässä osassa. Varsinkin tässä vaihtoehdossa sillä on oma osansa sitä paitsi, että ei pelkästään käännettäisi toimielinten puoleen, vaan myös käytetään yhteiskunnan eri järjestöjä, kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, niin että kun meillä on suurempi tieto poliittisesta dynamiikastakin, että todellakin tarvitaan enemmän alueellista yhdentymistä. On erittäin tärkeää, että poliittinen yhteistyötä, joka on jo toimintamme keskiössä, ja myös ajatellaan tärkeitä kaikkia teemoja, joita asiakirjassakin on mainittu, niin se on jo säännönmukaisen vuoropuhelun piirissä parlamenttienkin kesken, mutta myös kun ajatellaan, mitä on saatu aikaan ympäristövaliokunnassa ja eri, eri tahoilla. Tämä on ensimmäinen painopiste minun mielestäni, että kaikissa näissä toimissa voidaan saada aikaan selkeitä institutionaalisia puitteita ja sitten tiedettäisiin myös vastuurakenteet, että jokainen tee mitä lystää. Eli siellä on eri toimijoita, jotka puhaltavat yhteen hiileen. Eli tässä tarvitaan enemmän yhteistyötä ja tiiviimpää ajatusten vaihtoa myös Magrebin parlamenttien, jäsenvaltioiden parlamenttien ja Euroopan parlamentin kesken. Mutta kuitenkin on hyvä muistuttaa että tässä vahvistettu yhteistyössä tarvitaan myös institutionaalista tukea noille parlamenteille, myös tavallaan ajatellen meidänkin parlamenttiamme. Emme voi korostaa vain sitä, että nyt on tehty ehdotuksia, ja toivottavasti siitä tulee ihan myös totta, ajatellen tätäkin tilannetta Malissa, niin että olisi Euroopan parlamentin ja Magrebimaiden parlamenttien kesken jotain keskustella, mutta sitten myös paitsi sotilaista toimintaa, myös poliittista toimintaa. Muuten ei voida rakentaa tätä integraatiota. Vakaus ja turvallisuus keskeisesti liittyvät sosiaali- ja talouspolitiikkaan, jonka pitäisi alueellista integraatiota tukea. Lopuksi olen sitä mieltä, että on välttämätöntä ja perustavanlaatuista jatkaa vuoropuhelua eri tahojen kanssa eri valtuuskunnissa, mutta myös, että käydään keskustelua poliittisella tasolla, korkeallakin tasolla arabimaiden kanssa, myös näiden ehdotusten pohjalta. Eilen, kuten tohtori Minganärli tietää, Fyyle ja Uman korkeudustaja tapasivat täällä Brysselissä nimenomaan tiedonannon eri ehdotuksista ja siellä oli paljon konkreettistakin, jota voidaan saada aikaan yksityisellä sektorilla, maataloudessa, liikenteessä ja niin edelleen, myös kansallisyhteiskunnan taholla. Minun mielestäni olisi syytä, että korostuttaisin tätä poliittista puolta muutoksessa. Olenkin iloinen ja minä toivon, että komission toimet ja parlamentin toiminta olisi yhteistä toimintaa yhä enemmän. Totta kai kukain, jokainen kantaa oman vastuunsa ja riippumattomuutta täytyy kunnioittaa, mutta tämä on tärkeä asiakirja, mutta ei se saa jäädä kuolleeksi kirjaamiseksi, vaan tarvitaan konkreettista toimintaa myös todellisuudessa, mitä no, pikimiten. Kollega Gomes, prego. Ai, äh, je, je, je remercie Monsieur Mingarel. Haluan kiittää herra Minkarellia tästä hyvin kattavasta, korrektista esityksestä, mutta kysymykseni kuuluisi, miksi, miksi on niin vaikea toteuttaa tätä visiota kokonaisuutena, jonka te meille yksityiskohtaisesti esittelitte? Tämä kyllä varmasti vastaa niitä tarpeita, niitä äänenpainoja, jotka nousevat Välimeren alueen väestökeskuudesta? näissä maissa demokratia on uhattuna, kun ajattelemme sitä, millä tavalla salafistinen liike vahvistuu. Sitten täytyy muistaa nuorisotyöttömyys. Se on yksi taustatekijä tälle salafismin nousulle. Näissä maissa liikkeellä ei ole varsinaisia juuria. Näin on Libyan kohdalla ollut, vaan liike on tuotu ikään kuin, se on tuontitavaraa, se on tuotu maahan ulkopuolelta. Minkälaisiin toimiin Ashtonin yksi yksikkö on ryhtynyt näiden kanssa yhteistyössä, jos, jotta tämä liike, jolla on näin kielteisiä vaikutuksia. Kaiken lisäksi liike ei ole myöskään millään tavalla ei voi ottaa vastuuta tai ei, ei valvo millään tavalla tätä jihadistista liikettä, joka sitten ryhtyy näihin hirmutekoihin. No sitten Malin tilanne. Millä tavalla teille näyttäytyy tämänhetkinen tilanne? Mikä on teidän tulkintanne? En pyydä teitä nyt tässä esittämään kommentteja siitä, mitä olemme jo paljon kuulleet tämän äh, hyökkäyksen luonteesta. Mutta kun otamme huomioon, mitä on tapahtunut, ja sen, että äh, tilanne ikään kuin räjähti silmillemme, mutta ei se niin ollut syntynyt, vaan kyllä sitä oli pitempään suunniteltu. Ja sitten Algerian viranomaiset reagoivat tähän tilanteeseen. Miten teille näyttäytyy se, miten Algerian viranomaiset ovat reagoineet? Mitä nyt on käynnissä tässä maassa? Totta kai väestö on peloissaan, on hätääntynyt. Ja eikö sitten tämä vaarallinen tilanne ja sen aiheuttamat reaktiot vain pahennat tilannetta, kun ajattelemme sitä, miten terroristit ja erilaiset mafiajoukot järjestäytynyt rikollisuus toimii. Te itse mainitsitte nämä uhat, jotka tähän tilanteeseen yhdistyvät. Niin kuin mainitsitte, uhat, jotka liittyvät biologisiin, kemiallisiin ydinaseisiin. Jos syntyy tällainen tilanne, niin mikä on täysin mahdollista, niin totta kai täytyy muistaa, että siellä on öljyntuotantoa, kaasutuotantoa ja ihmiset sitten hyötyvät siitä, että koko Libyan alue on vailla minkäänlaista valvontaa ja hallintaa. Tekin mainitsit sen, että konfliktien ratkaisu on äärimmäisen tärkeässä roolissa. Algerian ja Marokon vihanpito estää yhteistyön ja Saharan alueen eh, konflikti on sellainen, että minä itse olen henkilökohtaisesti nähnyt, että tämä voi vain synnyttää mafialiikkeitä, terroristeja ja niin edelleen. Tehdäänkö tälle jotakin Euroopan unionissa? Pohditaanko tätä? Totta kai ymmärrän, että maat ovat jakautuneita, mutta kun ajatellaan sitä, että tästä alueesta on varassa muodostua terroristien eh, suojapaikka, turvapaikka, Sitten mu- täytyy muistaa Saharan alueen konflikti, Pohjoismallin konflikti, jo- joka voidaan välineellistää terroristien toimesta. ovatko meidän silmämme auki kaikille näille uhille? Ja siinäpä se. Minäkin haluaisin esittää muutaman kysymyksen, mutta ihan lyhyesti. Te käsittelitte myös maghreb yhteistyön aihetta maiden kesken. Se on sinällään jo aika vaikea tehtävä, koska ne ovat niin erilaisia. Egypti ei ole Marokko, eikä Marokko ei ole Libya ja niin edelleen, johtuen historiasta ja niin edelleen noissa maissa. Kuitenkin esititte eri välineitä. Jos ajatellaan kulttuuria, viestimiä, diplomatiaa, parlamentaarisia yhteydenottoja ja niin edelleen. Haluaisin kysyä teiltä, mitä mieltä te olette siitä, että olisi myös yhteistyötä AY-liittojen kokemusten pohjalta? Ne ovat olleet hyvin merkittävässä asemassa myös meidän maissamme, kun ajatellaan hyvinvointijärjestelmiämme, kun ajatellaan heikompia väestön osia, niin ehkä siinäkin olisi yksi kehitysväline, ei pelkästään taloudellisena, vaan sosiaalisena. Sitten toinen kysymys. Mitä tehokkaita välineitä, no, tämä on vaikea kysymys, mitä tehokkaita välineitä meillä on torjuaksemme tätä valtavaa korruptiota, jota on johtelemissa harjoitettu Maghreb-maissa. Ja siinä ei ole mitään yhteyttä kansalaisiin, ei, se luo eriarvoisuutta. Ja se totta kai muuttaa myös markkinoita. Yritykselle, pk-yritykselle varsinkin on vielä vaikeampaa kun ajatellaan tuollaista aluetta, jossa tarvittaisiin myös hallinnollista vakautta. Kirjasin tänne, että te esititte, että olisi parlamentaarista vuoropuhelua tai yhteydenpitoa. tässä olen samaa mieltä ajatuksena, mutta kuitenkin täytyy miettiä, mitä valtavia eroja on parlamentin kesken, kuten mekin tiedämme, varsinkin noissa maissa, joissa demokratiakokemus on niin vähäistä ja nuorta. Ehkä heidän parlamenteillaan ei ole ihan sitä toimivaltaa, mitä meillä on omissa maissamme. Sitten yksi viittaus, joka vaikutti mielenkiintoiselta, nimittäin, että voitaisiin viedä kokemuksia tuolle alueelle, liittovaltio tai miksi tästä kutsuukin, mutta että annettaisiin enemmän mahdollisuuksia tuolla, tuolle alueelle hallita itseään, tämä hajannuttaminen. Mainitsin tässä mainitsitte Italian, tai se voi olla joku muukin maa. Se on erittäin jo korkean tason hallinnointia, mutta siinä tarvitaan myös korkean tason poliitikkoja. Jos valtaa siirretään ja rahoitustakin, niin eivät ne välttämättä sen paremmin pysty hallitsemaan tätä. Ehkä syntyy sosiaalista tuhoa, ei minkäänlaista tehoa vaikka rajoituksen myötäkin asioihin puututaan. Lopuksi yritys, jos ei investoi, niin se johtuu siitä, että alueella ei ole vakautta, ei ole siis oikeutta tarjolla sen paremmin kaupallista kuin muutakaan oikeutta. Eli jos sinne siirretään voimavaroja yritystasolla – Jolle näitä asioita hoiteta, hoideta, perustekijöitä hoideta, niin voi olla aika hankalaa. Eli näihin haluaisin vastauksia. Madame Benarab, vous avez la parole. Merci. Alors, je crois que cette question... Euh, Kiitos. Kysymys suhteista magreb maiden ja Euroopan unionin välillä on keskeinen. Me olemme tien haarassa näissä yhteiskunnissa. Maghreb-keskustelua käydään myös Euroopassa. Minkälaista yhteiskuntaa haluamme, minkälaiset vapaudet, mikä on uskonnon rooli yhteiskunnassa. Tämä tien haara on sellainen, että myös me joudumme ottamaan vastuuta. Meillä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Nuorille on todettava, että nuoret kokevat tilanteen huonona, he ovat epätoivoisia, on epävarmuutta. Myös koulutus taso pitäisi ymmärtää hyvin tärkeänä seikkana. Me olemme omassa roolissamme, me puhumme naapureistamme, meillä on historiallisia inhimillisiä tärkeitä suhteita näihin maihin ja näin ollen me emme ole ryhtyneet vielä riittäviin toimiin. Nämä nuoret sitten kääntyvät niiden tahojen puoleen, jotka käyttävät islamia välineellistämisen välineenä. Qatar ja Saudi-Arabia sitten tukevat näitä liikkeitä, joihin nuoret turvautuvat. Niillä on merkittävä rooli, mutta kielteinen rooli. Ne levittävät videoita esimerkiksi, jossa yhteiskunta esitetään taantuvana, suljettuna yhteiskuntana. Nuorisokysymyksen pitäisi olla meidän kannanottojemme keskiössä – nuoret odottavat, katsovat meitä, he ovat avoimia, he toimivat sosiaalisissa verkoissa, katsovat eurooppalaisia televisiokanavia. Me olemme toistaiseksi olleet poissa olevia. Me tarvitsemme tehokkaita toimia. Tarvitsemme myös tasa-arvoisia suhteita yhteistyössä. Unionin, Välimeren unionin ongelmana oli ja on se, että tukipilarit eivät olleet vankat lähtökohtana oli se ajatus, että me eurooppalaiset eh, saisimme uusia markkinoita eh, eteläisille markkinoille. Välimeren alue nähtiin vain uutena valtavana markkina-alueena. Ei, ei tämä ole hyväksyttävä lähtökohta Välimeren unionille. Me olemme nyt tienhaarassa, niin kuin sanoin. Nyt täytyy tehdä valintoja yhteiskunnallisesti. Tärkeä kysymys on koulutuksen ja kulttuurin asema. Arabi Magrebin unioni, AMU, täytyy muistaa, nämä yhteiskunnat eivät ole pelkästään arabikulttuuriin pohjautuvia yhteiskuntia. Täytyy muistaa myös berberi juuret ja kulttuuri. Jos puhumme tällaisesta AMU-unionista, niin, niin se on virheellinen lähtökohta. Ensimmäinen Kysymys liittyy pluraliteettiin, pluraaliuteen. On kirjoitettu kirjakin moniarvoisesta Magrebista, joka todella on kiehtova kirja. Kirjailija on kuollut muutama vuosi sitten. Jos hyväksytään tällainen äh, kielellinen kulttuurin moninaisuus, tiedostamisen moninaisuus, pitää hyväksyä se, että voi olla muslimi. Siellä on kuitenkin aina ollut kristittyjä, juutalaisia. Tämä moniarvoisuuden tiedostaminen on oleellista. Meidän suhteissamme Magrebin maihin täytyy keskittyä nimenomaan tähän moniarvoisuuden käsitteeseen. No sitten taloudelliset kysymykset. Aiempi kollegani puhui korruptioongelmasta ja oikeusvaltion vakaudesta. Monet eurooppalaiset taloudet eivät halua investoida, koska ei ole oikeusvarmuutta. Jos Algeriassa syntyy konflikti, niin ei ole minkäänlaista äh, mahdollisuutta saada kiistoja ratkaistuksi tuomioistuimessa. Tämä täytyy sanoa aivan suoraan. Ne Neuvotteluissa täytyy käsitellä myös tällaisia kysymyksiä, jotka liittyvät oikeusvarmuuteen. Äänestin mietintöä vastaan, kun kyse oli tullitariffien purkamisesta. Me vaadimme kumppaneiltamme kaikenlaista, vaikka kyseessä ovat äh, hyvin herkät talousalueet. Ei tällaista voi voida vaatia näiltä talouksilta, se olisi virhe, koska nämä taloudet, jotka ovat jo alttiina, niin altistuvat entisestään. Toimiemme ja huoliemme keskiössä tulisi kaiken tämän olla. Meidän suhteissamme meidän täytyy kuunnella enemmän kansalaisyhteiskuntaa. Kyseessä ovat autoritääriset valtakoneistot. Kansalaisyhteiskunta ja nuoriso on joutunut maksamaan kalliin hinnan. Kyseessä ovat kuitenkin avoimet äh, kehittyvät nuoret ja heitä täytyy kuunnella. Vielä loppusananen. Kun ajatellaan kansalaisyhteiskuntaa, niin meillä on olemassa Magrebin alueen foorumi, joka valmisteli maailman sosiaalifoorumia äh, maaliskuulle tänä vuonna se pidetään Marokossa ja kyseinen foorumi kuuntelee kyllä kansalaisyhteiskuntaa tarkalla korvalla. Sitä pitäisi tukea. You have the floor. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos tiedosta, joita annoitte. Saattaa olla niin, että on erityisesti kiinnostunut jostakin näistä maista, ja minä olisin tässä yhteydessä mainita Tunisian. En tiedä nyt ymmärsinkö oikein, ehkä oli kuitenkin riittävän hereillä ymmärtääkseni sen, että kun, että kenties puhuitte, että tasa-arvoa ollaan saattamassa pois voimasta Tunisiassa. Tunisiahan on tässä mielessä ollut ainutlaatuinen verrattuna muihin maihin. Siellä on ollut enemmän äh, naisia yliopistoissa kuin miehiä opiskelemassa, ja tämä on tietysti jotakin, mikä on äh, palautettavissa niihin aikoihin, kun Burkiva ja hänen ranskalainen vaimonsa johtivat Tunisiaa. Mutta nytkin voidaan nähdä siis, että naisten asema Tunisiassa on äh, sellainen voimakkaasti heikentämässä. Sitten yksi kysymys lisää. Tunisiassahan matkailulla on ollut suuri merkitys aiemmin. Voisi olla mielenkiintoista kuulla teiltä, mikä on tilanne näiltä osin tällä hetkellä. Vous avez la parole. Olkaa hyvä. Merci. Alors en premier lieu... Kiitos. Ensinnäkin olen samaa mieltä herra Panzeri tarpeesta konkreettisesti toteuttaa kaunit puheet. Ei sitä voi jättää vain johonkin mappiin meppiin, olette oikeassa siinä. Komes, aihan lähti, sitten saarien kysymyksen. Minäpä vastaan teille ensin, ehkä tällä välin palaa. Olisiko siis hyödyllistä vaihtaa kokemuksia liittojen kanssa. Totta kai, se on perustavanlaatuista, kun sanotaan, että pitää kansalaisyhteiskunta kehittää, niin totta kai tässä ajatellaan kansalaisjärjestöjä, mutta myös ammattiliittoja. Minä uskon, että maissa, joissa on vahvoja ammattiliittoja, niin demokratia on sitä syvemmälle juurtunutta Tunisiassa esimerkiksi. Siellä on aika vahva UGT-ammattiliitto ja sillä on tärkeä osa. Olisi tärkeää, että meidän omien ammattiliittojemme ja AY-kokemuksemme myötä voisimme auttaa noita maita. Olen tästä aivan samaa mieltä. Sitä paitsi ehkä voitaisiin ottaa yhteyttä myös ETSKiin niin, että ammattiliitot voisivat yhteydessä olla Magrebin vastaaviin. Ja ei, kyllä se on tärkeää. No ei sitä nyt ole mainittu tässä meidän paperissa, no, mutta olette oikeassa. Miten torjua korruptiota? No yleisesti ottaen meillä pitäisi olla vastavoimaa, kun on korruptoitunutta valtaa, niin olla vastavoimaa tarvitaan viestimiä paljastamaan, mutta totta kai ammattiliittyäkin paljastamaan. Ja sitten riippumaton oikeuslaitos. Eli heitä täytyy auttaa riippumattoman oikeuslaitoksen osalta ja viestimien kohdallakin. Kyllä heitä jo autetaankin. No en tiedä olemmeko tehokkaita, mutta ainakin miljoonia sinne on pantu yhteistyöohjelmissa, jotta he voisivat oikeuslaitostaan uudistaa ja niin, että voitaisiin kehittää riippumattomia viestimiä. Toivon, että tällä on jotain vaikutusta. Ja näin heitä voitaisiin auttaa kehittämään tehokkaampaa korruption torjuntaa. Totta kai kansalaisyhteiskuntaa niin meillähän kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä osa korruption torjunnassa. No toivottavasti kun sinne saadaan enemmän kansalaisyhteiskuntaa, vahvempaa sellaista, niin voidaan myös paremmin torjua korruptiota. No hajunnuttaminen ja sen riskin olevat aivan oikeassa. Totta kai se saattaa johtaa ihan katastrofeihinkin, jos tässä asianomaiset huonosti käyttävät valtaa. Eli tästä syystä meidän pitäisi auttaa heitä hajonnuttamisessa. Marokko on ehkä pisimmällä. He ovat pyytäneet meiltä apua ja me olemme heitä auttaneet. Toivottavasti tällä on jotain vaikutusta tällä meidän avullamme. Yksi tapa auttaa on myös harjoittaa kummitoimintaa eri yksikköjen, maakuntien ja puolestaan Magrebin maitteen eri paikallisyhtiöjen kesken. No, te totesitte, että ilman turvallisuutta, oikeudellista varmuutta ei ole myöskään yritystoimintaa. Se pitää paikkansa, että siksi haluamme turvallisuutta parantaa, Libyassa varsinkin, koska siellä tilanne on kaikkein vaikein näiltä osin. Olemme pyrkineet siellä saamaan aikaa rajavalvontaa. Tunisiassa olemme esittäneet heille, että voitaisiin heitä auttaa uudistamaan tätä sektoria. He epäilevät vielä. Olemme pyrkineet auttamaan heitä uudistamaan turvallisuussektori ylipäätään. No, ympäristö, siis sääntelyäkin on pyritty muuttamaan investointien osalta. Voi olla, että ei kovin valtavia menestyksiä ole saavutettu, mutta kuitenkin, kuten totesitte, on kyse esteistä investoinneille. Onko Tunisiassa menty takkaa, taaksepäin tasa-arvossa? En osaa sanoa, mutta kun puhuu kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa Tunisiassa ja varsinkin edustajien järjestöjen kanssa, he sanovat, että he ovat paineiden alla, sanotaan näin. Painetta on. Ajatellen, miten pukeutua. Painostusta on myös käyttäytymisessä. Ja minä uskon, että kuten Burgivaa tai Benalia, niin tiettyä edistystä saavutettiin. Mutta sitten meille sanotaan, että voi olla, että nyt se sitten kyseenalaistetaan, koska varsinkin salafistit kovin painostavat. Ja nimenomaan tunisialaiset ystävämme näin sanovat meille. Minä en osaa sanoa. Jos suuri joukko tunnillisia naisia sanoo, että painostusta on, niin kai meidän on uskottava heitä, eivät kai muuten tyhjää puhetta esittää. Siellä varmasti siellä vaaraa on. Ajatellaan, kuinka paljon siellä elokuvateatterit on suljettu. Iso joukko. Elokuvateatterit ovat osa kulttuuria. Se on huono merkki, että elokuvateatterit suljetaan. Ihmiset tuntevat, että on uhkaa. Tämä tarkoittaa myös eri juomakulttuuria. No se, no minä nyt alkoholinkäyttöä ruveta edistämään, mutta jos joku ei ollut saa nauttia, niin se kielletään tykkänään, niin eihän se nyt ole sosiaalista edistystä se. Entä naisten asemasta huolestuminen? No, siihen vastasin sitten vastakin Rova Gomesille. Miksi me oikein onnistu toteuttamaan näitä kaikkia ajatuksia? No, yksi syy ja tärkein este alueellisen yhteistyön kehityksellä on Algerian Marokon suhteet. Se nyt on ihan selvää jos tähän asti emme ole onnistuneet auttamaan Magrebin maita kehittämään alueellista yhteistyötä, niin se johtuu nimenomaan tuosta ongelmasta. Miten sitten panna kampoihin salafisteja? No se onkin vaikea kysymys, olette oikeassa. Kuka heitä rahoittaa? Ehkä se tiedetään, mutta sitä paitsi heidän kanssaankin meillä on hyvät suhteet haluammeko käsitellä tämä ongelma heidän kanssaan? No puhua sitä pitää. Kyllä siinä ongelmia on. Mainitsitte pari maata, varsinkin Persian, persialainen alueelta, ovat tärkeitä sijoittajia meidän jäsenmaissamme. Ostavat paljon myös vientituotteitamme, varsinkin aseita, toimittavat myös tiettyjä raaka-aineita, varsinkin polttoaineita. Eli tässä on joukko erinäisiä syitä sille, että ne ovat etuoikeutetussa asemassa olevia kumppaneita EUlle. Mutta kyllä olette myös oikeassa, varsinkin maassa, jonka te tunnette parhaiten, niin kyllä siellä tiettyjä ongelmia on, että siellä milisiäkin nyt rahoitetaan esimerkiksi Libyassa. Ja siellä on kaos sen vuoksi. Niin, eli kyllä nyt täytyy tiedostaa, että heitä kyllä tarvitaan sitten muista syistä. Ähm. Alors les événements d'Algérie, est-ce que c'est le fruit de... Algerian tapahtumat sitten, johtuuko se sitten valtataistelusta Algerian sisällä? No, minulla ei ole mitään tarkempia tietoja tämän vahvistamiseksi. Tässä on kaikenlaisia olettamuksia olemassa. Niitä on pilvin pimein. Tiedetään, että Algerian eteläosassa, vaikka viranomaiset ovat tiukkoina siellä, niin siellä kyllä on rikollista ah, toimintaa, kaikenlaista salakauppaa ja sitten jihadisteja, jotka sitten myös sekoittavat pakkaa. Tämä kyllä tiedettiin jo ennen Libyan tapahtumia, puhujakorjaa, Malin tapahtumia, ja jopa ennen Libyan toimia kaksi vuotta sitten. Ei pidä nyt unohtaa, että vaikkakin Euroopan unionissa meillä on lyhyt muisti eikä nähdä asioita, niin kuitenkin jo kolme vuotta sitten jo luotiin strategia eh, Saharan, Saharan eteläpuolista aluetta varten. Siellä on tiettyjä toimijoita, jotka tiesivät, että Sahelin alueella on erinäisiä ongelmia, varsinkin järjestäytyntä rikollisuutta ja jihadismia. Eli tuskin on tarpeen Algerian puolelta etsiä ristiriitoja, tietämisen, mitkä syyt ovat tapahtumien taustalla. Nyt, jos ajatellaan, mitä viime viikolla tapahtui Algeriassa, niin juuret löytyvät kyllä alueelta, ne ovat siellä olleet jo usean vuoden ajan. Totta kai Libyan tapahtumat kaksi vuotta sitten ja mitä nyt pari viikon ajan on ollut vireillä Pohjois-Malissa, niin ehkä tämän myötä sitten kaikki ongelmat ovat kärjistyneet. Mitä tehdä sitten tässä Länsi-Saharan kysymyksessä? Se on varmasti kaikkein tärkeimpiä äh, jäätyneitä konflikteja, jotka ovat kriisiä ruokkineet tuolla alueella, Sahelissa ja Saharan alueella. Me tiedämme, että YK on oma erityisesti Christopher Ross, ja tiedätte varsin hyvin, miksi se ei ole onnistunut, koska meillä on 27 eri mielipidettä. Jotkut tukevat Marokkoa kantaan ja sitten on joitakin se valtioita, jotka ovat sitä mieltä, että tarvitaan kansanäänestys ja riippumattomuus olisi yksi mahdollisuus Länsi-Saharaa ajatellen jopa. Siis olisi vaikeaa luoda yhteistä kantaa tältä pohjalta ja kun sellaista ei ole, on hyvin vaikea, että EUn toimielimet voisivat olla sen aktiivisempia Länsi-Saharan kohdalla. En perustele millään tavalla tätä konfliktia, mutta tämä vain selityksenä. Minä uskon, että syy löytyy tästä. No niin, enkö vastannut kysymyksiin. Bien, merci. Eh, Kiitos. tauko, kun odotamme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 Vietnam. Okay. Thank you. Kiitos. Hyvät kollegat, nyt meillä on keskustelu Susanna Grubiecicin kanssa, Euroopan yhdentymisestä vastaavan vaaraa kanssa, siis Serbiasta. Toivotan varapääministerin tervetulleeksi. Hän tulee ulkoasevaliokuntaan nyt ensi kertaa. Vaikkakin Serbiassa käyneet valiokunnan jäsenet tapasivat hänet Belgradissa – me kävimme myös Kosovossa. 2012 oli tärkeä vuosi Servialle. Nimittäin silloin se sai ehdokkaas maa-aseman. 2013 puolesta on vielä tärkeämpi vuosi. Nimittäin tänä vuonna Serbian täytyy saada aikaan tuloksia, jotta voidaan aloittaa neuvottelut. Valiokuntamme on keskustellut Serbian vuotuisesta edistyskertomuksesta, eli Katsinin mietinnöstä ihan tänään aamupäivällä. Voin kertoa, että valiokunnassa on laaja tuki neuvottelujen aloittamiseksi Serbian kanssa. Me uskomme nimittäin, että tämä edelleen auttaisi demokratiaprosessia. Teille ei varmasti tarvitse sanoa, että Belgradina Ristiinan välinen vuoropuhelu on eu mielestä tärkeää. Olemme iloisia, että ilmeisesti nyt on saatu aikaan hyvää edistystä neuvotteluissa. Molemmien osapuolten intressissä on normalisoida suhteet. Näin Serbian ja Kosovon kansalaiset voisivat elää rauhassa ja nauttia vauraudesta. Pitämättä puheitta, te saatte puheenvuoron. Varapääministeri, voitte kertoa Serbian hallituksen haasteista, jotta neuvottelujen aloittamisen edellytykset täyttyisivät. Thank you very much, Mr. Chairman. It is my... Kiitos puheenjohtaja. On ilo ja kunnia saada tämä tilaisuus puhua Euroopan parlamentin ulkoasianvaliokunnalle erityisesti nyt näinä mielenkiintoisina aikoina – kun keskustelut Serbian tilanteesta Euroopan integraatioprosessissa on käymässä intensiivisemmäksi, koska täällä keskustellaan nyt toisesta päätöslauselmasta, joka koskettaa Serbiaa ja parlamentin jäsenä minä pidän arvossa sitä roolia, joka parlamentilla on ollut ja on ehdokasmaiden integraatioprosessissa, kuten Serbian. Kun tämä nyt on tarkoitus olla ajatusten vaihto, en aio puhua liian pitkään. Annan arvoisille valiokunnan jäsenille tilaisuuden esittää kysymyksen ja teen parhaani niihin vastatakseni, joten tästä ei tule mitään yksinpuhelua, vaan vuoropuhelu ja aion todella kunnioittaa tätä. Joulukuun johtopäätöksissä, jotka Eurooppa-neuvosto hyväksyi Serbian edistyminen tiellään sai tunnustusta ja johtopäätökset ovat avanneet mahdollisuuden käynnistää neuvottelut jäsenyydestä lähitulevaisuudessa. Päätöslauselmaluonnos, jonka valiokuntanne, jota valiokunnan on käsitellyt, vahvistaa tämän saman ja tukee myös tätä neuvottelujen avaamista. Serbialle on tärkeää rakentaa jatkotyötä näille saavutuksille ja avata neuvottelut, jos mahdollista, Iranin puheenjohtajakauden loppuun mennessä, eli kesäkuun mennessä tänä vuonna. Yksi tärkeä syy saada päivämäärä on se, että saataisiin pidettyä vauhtia yllä uudistuksissa Serbiassa ja saataisiin EU-integraatioprosessista sellainen, että se olisi peruuttamaton. Kuten puheenjohtaja totesi, suurin haasteemme ja suurin poliittinen ehto neuvottelujen avaamiselle on vuoropuhelu Pristinan kanssa. Ja ilokseni voin todeta, että vuoropuhelu Pristinan kanssa on vakiintunut pysyväksi periaatteeksi Serbian parlamentissa muutama viikko sitten hyväksytyllä Kosovoa koskevalla päätöslauselmalla. Normaali mm, voidaan katsoa, että se on ehdoton edellytys etenemiselle ja se on tietysti kaikkein arkaluontoisin ja vaikein kysymys Serbialle, mutta ei ole vaihtoehtoa vuoropuhelulle. Me olemme katsoneet, että kaikki kiinnostuneen osapuolten täytyy harjoittaa yhteistyötä käytännönläheisellä ja joustavalla tavalla, jotta voidaan saavuttaa reilu hyväksyttävä sopimus ja voidaan parantaa tavallisten ihmisten elämää Kosovossa. Konkreettiset tulokset sovittujen asioiden toimeenpanosta on saavutettu sovittu ja vuoropuhelu korkeimmalla poliittisella tasolla tulee jatkumaan. Neljäs vuoropuhelukierros pidettiin juuri muutama päivä sitten 17. tammikuuta täällä Brysselissä herra Rova Catherine Ashtonin äh, suojeluksessa. Me uskomme, että Euroopan unioni tunnustaa vuoropuhelussa saavutetun edistyksen Pristinan kanssa kestävänä, näkyvänä ajatellen sopimusta, joka koskee rajahallintoa, on toteutunut neljän rajan yhdyskohdan paikan osalta, kuten on sovittu. Kuitenkaan ei pidä unohtaa, ja tulemme aina pitämään kiinni sisäisistä uudistuksista Serbiassa. Uudistusprosessi on jatkunut uuden hallituksen muodostumisen jälkeen. Me jatkamme kovaa työtä, painotamme erityisesti korruption järjestäytymisen, järjestön rikollisuuden torjuntaa ja pidämme tärkeänä oikeusvaltiota, vähemmistöjen oikeuksia ja talouskriisin aikana korostamme tietysti erityisesti taloutta. Hallitus on hyväksynyt toimintaohjelman, joka perustuu osituksiin ja prioriteetteihin, jotka mainittiin EU-komission edistymiskertomuksessa. Me olemme muodostaneet kansallisen koordinointielimen, joka toimii tämän toimintaohjelman toteuttamiseksi ja sitä johtaa pääministeri. Se on antanut uutta pontta uudistusten toteuttamiselle eli eri elämänaloilla Serbiassa. Oikeuslaitoksen uudistus, tai ollakseni täsmällisempi, se, että katsotaan, miten vähäiset tulokset saatiin aiemmasta uudistuksesta, tulee olemaan tämänkin parlamentin polttopisteessä ensimmäinen merkittävä askel on saavutettu siinä, että luotiin tilanne, jossa perustuslakituomioistuimen osalta on saatu aika ratkaisu, jossa tuomarit ja syyttäjät ovat panneet työhönsä ja korruption vastaiset toimet, niitä osin tullaan hyväksymään säädöksiä maaliskuun lopun mennessä. Uusi julkisten hallintojen lakia hyväksyttiin joulukuussa parlamentissa ja se estää väärinkäytökset julkisissa hankinnoissa ja ottaa käyttöön täyden valvonnan koko prosessista. ihmis- ja vähemmistöjen oikeuksien osalta meidän oikeudelliset puitteemme ovat hyvin kehittyneet. Ihmisoikeudet on taattu, niitä suojellaan perustuslakimme puitteissa. Ja se on myöskin laki, joka suojelee ihmisoikeuksia ja kansallisia vähemmistöjä, laki, joka kieltää syrjinnän mm, takava tämä, mutta minun on avoimesti myönnettävä, että meidän on tehtävä työtä edelleen kovasti toimeenpanossa. Haluaisin mainita myös jotkin saavutukset tässä mielessä. Serbian parlamentti on täyttänyt EUn standardit ja on ostanut omaamassa hyviä käytänteitä, mitä tulee syrjinnävastaisiin toimiin, koska parlamentin jäsenistä on 33 prosenttia naisia. Myönteisiä askelia on otettu myös siinä, että on pyritty parantamaan romaniväestön asemaa ja ajantasaistettu toimintasuunnitelma, jolla pyritään parantamaan romanin väestön asemaa, on hallituksen esityslistalla tämän vuoden alkupuolella. Me työskentelemme myös antisyrjinnän strategian parissa, joka tulee olemaan sateenkarjo, sateenvarjoasiakirja, joka jonka tavoitteena on pyrkiä vähentämään ylipäätään syrjintää yhteiskunnassamme tämän painopisteessä tulee olemaan se, että pyritään lisäämään suvaitsevaisuutta erilaisuudelle, luomaan yhtäläisyyttä, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja ehkäisemään konflikteja. Neuvoston päätös, jonka mukaan seurattaisiin vähemmistöoikeuksia Serbiassa, Tämä on Euroopan komission asiantuntijakertomus, joka, hyväksyt, joka julkaistiin elokuussa, oli myönteinen raportti ja siinä on suosituksia eh, vähemmistöoikeuksien edelleen kehittämiselle ja parantamiselle, jotka Serbia ottaa vakavasti huomioon. Mitä tulee oikeuksiin, joita on homo, lesbo, bi ja transväestöllä, Serbia pyrkii takaamaan henkilön kunnioituksen ja vapauden ja takaamaan ilmaisvapauden ja myöskin kokoontumisvapauden kaikille kansalaisille. Syrjinnän vastainen se, säädökset takavat sen, että kansalaisia ei voida syrjiä heidän seksuaalisen suuntautumisensa perusteella. Kumppanuudessa Euroopan neuvoston kanssa Serbia osallistuu hankkeeseen, jossa taistellaan syrjintä vastaan, joka perustuu sukupuoliseen suuntautumiseen ja sukupuolen. Ensimmäinen konferenssi, joka koski tätä hanketta, pidettiin joulukuun 13. päivä Belgradissa viime vuonna. Ja komis- laajentumista vastaavan komission jäsenen kirjeessä äh, joulukuussa neuvoston jäsenille – tunnustettiin tämä ja tässä pyrittiin luomaan yhteisiä toimia tässä konferenssissa, jotta saataisiin aikaan yhteisiä suosituksia Euroopan neuvoston ministerineuvostolle. Mitä tulee vakaus- ja assosiaatiosopimukseen ja väliaikaisen sopimukseen, nyt on menossa niiden viides toimeenpanovuosi ja viime ja tätä kautta Serbia tulee saavuttamaan kaupapautusta teollisuus- ja maataloustuotteiden osalta lukuun ottamatta joitakin strategisia tuotteita. Vakaus- ja assosiaatiosopimuksen toimeenpano on äärimmäisen tärkeää avaten ajatellen liittymisneuvottelujen avaamista. Yksi odotus, joka meillä on, on se, että vakaus- ja, ja assosiaatiosopimus tulee voimaan niin, että viimeisinkin EU-jäsenvaltio Liettua allekirjoittaa ja ratifioi sen tämän kevään aikana. Me luotamme teidän tukeenne tässä asiassa myös. Aion lyhyesti tarttua kysymykseen, joka liittyy viisumivapautusta, koska se on meille erittäin tärkeä asia, samoin Länsi-Balkanin alueelle. Kokonaisuudessaan ja haluan eh, mainita joitakin toimia, joihin me olemme ryhtyneet, jotka liittyvät tähän asiaan. Ja ongelma, joka liittyy näennäis turvapaikanhakijoihin Länsi-Balkanin maissa. Me ymmärrämme huolenaiheet, joita joissakin EU-maissa on siitä, että näennäis turvapaikanhakijoita on tullut yhä enemmän viime kuukausina. Serbia kuitenkin jatkuvasti ottaa rakentavia ja ennakoivia toimia. Me olemme panneet toimeen kaikki toimet, jotka mainitsin viimeisessä komission kertomuksessa, jotka liittyivät viisumivapauden vapausjärjestelyyn. Ja nämä liittyvät ministerineuvostoon, joka pidettiin lokakuussa, jossa koskettiin tiukkaa rajanvalvontaa ja sitä, että pyritään parantamaan vähemmistöjen asemaa. Me myöskin hyväksymme lisäykset uudistukset, jotka koskevat rikoslainsäädäntöä ja jotka liittyvät myöskin turvapaikan instituution väärinkäyttöön, niin myöskin siinä, että on tapa, jos tapahtuu tällaista näinäisturvapaikkajärjestelyjen organisointia, tästä tulee rankaisemaan. Ja tuloksena viimeistä kahdesta kuukaudesta näinäisturvapaikanhakijoiden määrä – sisäasiaministeriön tietojen mukaisesti on alentumassa. Samanaikaisesti meidän täytyy korostaa sitä, että kaikkien näiden toimien huomion ottaen me olemme sillä rajalla, että on, on vaikea vetää rajaa tiukkojen toimien ja syrjän välillä ja demokraattisen yhteiskuntana emme halua vaarantaa saavutuksia ihmisoikeuksien alueella, jotka on tunnustettu Euroopan komission edistymiskertomuksessa ja viimeisimmässä päätösosamassa, joka Euroopan parlamentti hyväksyi, Serbian ja EUn kansalaisten ei tulisi kärsiä äh, siitä, että käytettäisiin väärin sellaista tärkeää instituutiota kuin oikeus turvapaikkaan. Siksi 39 äh, asetusta muuten me ehdottaisimme, että Euroopan unionin toimielinten tulisi pohtia tämän 85 äh, vuodelta 2005 säädöksen muuttamista ja tätä kautta Serbia voitaisiin katsoa turvalliseksi kolmanneksi maaksi, mikä on ollut tilanne Romania ja Bulgarian osalta siinä vaiheessa, kun niissä tuli ehdokasmaita vuonna 2005. Me pidämme tärkeänä myös alueellista yhteistyöstä, alueellista yhteistyötä ja päätösmaan luonnoksesta ne niin saatan todeta, että te tunnustatte sen myönteiseksi saavutukseksi Serbian hallituksen taholta. Viimeisin Kroatian pääministerin virallinen vierailu Serbiaan oli lisätodiste siitä, että me pyrimme, olemme sitoutuneet parantamaan suhteita kaikkiin naapurimaihin alueella. Ilman kummemmin yksityiskohtien lisäämistä haluaisin päättää kiittämällä teitä huomiostanne ja olen avoin keskustelulle ja kysymyksille. Thank you very much. Kiitoksia kovasti ennen kuin herra Kukkaan saa puheenvuoron. Hän no on ensimmäisenä puheenluettelossa. Muistakaa, että puolen tunnin päästä alamme keskustella Hella Gilmorin, Irlannin ulkoministerin, eli puheenjohtajavaltio Irlannin edustajan kanssa. Pyydän teitä puhumaan lyhykäisesti. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Syömäläiset. tervetuloa, rouva varapääministeri. Meillä oli jo tilaisuus tavata hänet, vaikkakin tämä on nyt ensi kertaa, kun hän on ulkoasevaliokunnassa. Tiedämme, että hän nimenomaan on kiinnostunut laajentumisesta ja se, että nyt kun on uusi hallitusvaali jälkeen, niin tämä on hyvä liike, mutta nähkää tämä myös velvoitteena. Ette voi nyt meitä pettää, kun toiveet ovat niin korkealla siltä, että Serbia on oikeilla raiteilla. Se on nähtävä myös vastuuna. Niin, mainitsitte totta kai tässä alustuksessa myös sen, että on paljon alueita, jossa tarvitaan vielä lisää tuloksia. Olemme iloisia, että vuoropuhelu jatkuu. Me puhumme nimenomaan sopimusten täytäntöönpanosta. Kehoitamme teitä jatkamaan vastuuntuntoisesti. Totta kai tiedämme, että teillä vaikeuksia on. Ja varmasti jatkossakin vuoropuhelussa on vaikeuksia kaikilta osin. Mutta Paljon tehdä vielä päätöksiä tässä matkan varrella, kun vuoropuhelua harjoitetaan. Uskoisin, että meidän mietintömme tukee ajatusta siitä, että me neuvotteluille tarvitaan päivämäärä, mutta siinä tarvitaan teiltä vielä tuloksia, kuten on tähänkin mennessä tarvittu. Tänään presidenttinne on Bratislavassa. Hän on hyvin Eurooppa-myönteinen, hän on realisti hänen ansionsa on yksilöidä hyvin realistiselle tavalla hankalat asiat, mutta sitten hän on sanonut, että Euroopan yhdentyminen on hallituksen valitsema linja, ja sitä mekin tuemme. Yksi kysymys. Tämä kuuluisa 359 artikla, tai pahamaineinen artikla. Tiedämme, että tässä on jotain liikahdusta tapahtunut siitä keskustellaan kuitenkin parlamentissa. Sen verran vaan sanoisin teille, että me tarkkaan seuraamme sitä, mihin suuntaan se menee. Se on Serbian ja meidän etujemme mukaista, ettei suuret yritykset eivät valittele. Kuten aikaisemmin on näitä valituskirsiä jouduttu kuuntelemaan, tiedän, että varapääministeri ja oikeusministeri ovat kyllä tietoisia tästä. Voisitteko ehkä kertoa meille jotain, vähän enemmän, missä mennään? Ja sen verran vielä sanoisin, että me kyllä mietimme, mikä on tämän ongelman lopetan. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Thank you. Kiitos. Herra Katsin, hän on Serbia-esittelijämme. Honorevole, poštovana zamjenica premijera, gospodin ambasadore, dobrodošli u Europskom... Kiitos puheenjohtaja. Ministeri, älkää pelkätkö, aion jatkaa englannin kielellä. Käsittelimme Serbian edistymiskertomusta ja henki oli kyllä oikein myönteinen. Haluan kiittää varjoesittelijöitä heidän panoksestaan niin, että saimme todella tasapainoisen mietinnön ja voimme tukea Serbiaa sen EU-tiellä. Hallitus on muutamassa kuukaudessa saanut aikaiseksi paljon enemmän kuin edellinen hallitus aikanaan Kosovon vuoropuhelussa. Tämä on läpimurto vuoropuhelussa myös muiden naapureiden kanssa – Montenegroon tässä mielessä, niin muistan vieläkin sen aikaisen pääministerin Kostunitsan kommentit siitä, että itsenäisyyttä ei koskaan tunnusteta ja sitten yön yli asia muuttui. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten on käynyt kaikkien naapureiden kanssa. Kyllä tämä on aika lailla valsamia korvillemme kuulla hyviä tuloksia Tätä me tarvitsemme Serbiasta. No sitten Kosovon vuoropuhelusta tässä yhteydessä haluaisin korostaa sitä, että kun ajatellaan kuudetta ja seitsemättä vuoropuhelua, niin eh, se ei vielä riitä, vaan pitäisi tulla kahdeksas, yhdeksäs ja kymmeneskin. Huhtikuu on määräaika, mutta tämän hyvän hengen pitäisi päästä vielä korkeammalle tasolle, niin että saisimme uusia hyviä uutisia. No sitten korruption ja täytyneen rikollisuuden vastainen taistelu. On tarpeen tunnustaa saavutukset, mutta kyllä tämä on aika kumma juttu. Kun ajatellaan kohulehdistöä ja etukäteen siellä sitten kerrotaan kaikista skandaaleista ja tutkimuksesta, niin tämä nyt on kaikkien standardien alittamista. Etukäteen kerrotaan yksityiskohtia siitä, paljonko jollekin maksettiin tutkimuksen aikana. Ei tällaista voida hyväksyä. Tämä on häpeällistä, noin suoraan sanottuna. Ja näihin aiheisiin on tartuttava jatkossa. Enpä sano mitään tästä artiklasta 359. Uskon, että kollegat varmasti sanovat siitä enemmänkin. Sanon vain sen, että teettepä mitä tahansa, niin älkää tehkö mitään meidän puolestamme. Tehkää se kansalaistenne puolesta, hallituksen menestyksen kannalta niin, että saatte myös nuorille, nuorille sukupolvelle paremman tulevaisuuden. He tarvitsevat työtä. Kiitos. Kiitos, herra Posselt. Kaksi minuuttia pyydän. Rouva varapääministeri. Minä olen Serbian jäsenyyden puolesta. Olen myös henkilö, joka ihailee teidän henkilökohtaista työtä ja samoin sitä, mitä teidän puolueenne tekee. Kuitenkin haluaisin esittää kaksi kriittistä kysymystä. Toinen koskee sit jatkuvasti esiin nousevaa statuskysymystä, joka koskee Kosovaa. Kosovaa pidän hyvänä keskustelua, joita käydään käytännön helpotuksista, mutta jatkuvasti on uusia kommenteida maassa, jotka ottavat esille tämän satustuskysymyksen. Kun naisilla yleensä on enemmän rohkeutta kuin miehillä, haluaisin sanoa teille, että Serbian poliitikoilla pitäisi olla rohkeutta liittävästi sanoa joskus omalle kansalleen, että Kosovosta ei koskaan enää tule osa Serbiaa, niin että hyvä naapuruus ja Serbian integraatio Euroopan unioniin ovat tulevaisuus. Toinen asia olisi ajankohtainen kriisi Presevossa. Tunnen Presevon hyvin, olen käynyt siellä useampaan otteeseen ja haluaisin pyytää teitä tekemään kaikkenne, jotta hirvittävää köyhyyttä alueella lievennettäisiin ja että vahvistettaisiin vähemmistöjen oikeuksia ja jotta rajan ylitysliikenne alueella Makedoniaan ja Kosovoon parantuisi niin, että luotaisiin paikallisia alueellisia rajanylityspaikkoja paikalliselle väestölle sillä jos alueella ei tapahdu taloudellisesti yhtään mitään, siitä tulee kriisipesä tulevaisuudessa, joten haluaisin teitä huolehtimaan, teidän huolehtimaan erityisesti tuosta alueesta. Excellent, Mr. Erinomaista, herra Posselta. Rova Gomes, todellakin kaksi minuuttia. Um, as it has been said, we are very... Tervetuloa, ministeri. Odotamme kovasti neuvottelujen käynnistymistä Serbian kanssa tänä vuonna niin kuin itse totesitte, Belgradin Pristinan väliset suhteet ovat äärimmäisen tärkeitä. Me haluamme nähdä teidän taholtanne yhteistyötä Euleksin kanssa mukaan luettuna tutkimustyöryhmän työ. Haluamme myös, että tämä rinnakkaisyksikkö puretaan sitten Pohjois-Kosovosta Naisilla on ollut roolinsa tämän vuoropuhelun käynnistämisessä. Te itse olette nainen. Voitteko kertoa, onko tämä myös teidän näkemyksenne? Kokevatko ihmiset samalla tavalla raja molemmin puolin? Sitten pyytäisin teitä käsittelemään hieman oikeusvaltio kysymystä. Katsin mainitsi tilanteen tiedotusvälineissä ja niiden raportoinnin, kun otetaan huomioon, mitä tehdään korruption vastaisessa ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa työssä. Tiedotusvälineet ovat keskeisessä tehtävässä. Niillä on kuitenkin toiminnassaan valtavia esteitä, kun ne yrittävät, tai niiden pitäisi toimia vapaasti Serbiassa. Aiotteko puuttua tähän avoimuusongelmaan, kun kyse on tiedotusvälineiden omistuksesta Serbiassa? Kiitos. Honorevoli Erinomaisesti edustaja Lunacek, olkaa hyvä. Presidente. I'd also like on behalf of the Green... Haluaisin vihreän ryhmästä toivotaan teitä tervetulleeksi tänne on mukava nähdä teidät jälleen sen, kun meillä oli tapaaminen viimeksi Belgradissa. Tervetuloa. Haluaisin jatkaa siitä, mitä kollega Jelko Katsin sanoi lopuksi. Hän sanoi, että asioita on tehtävä oman, omien kansalaisten ja oman maan eurooppalaisen hengen hyväksi. Me olimme aika skeptisiä, kun teidän hallituksenne tuli valtaan. Minäkin. Me täytyy sanoa, että me todella olemme nyt nähdä, että nyt on edelleen tapahtunut edistystä, mutta kuitenkin on asioita, joiden haluaisimme tapahtuvan paremmin. Joten sallikaa minun mainita yksi asia. Te puhuitte itse siitä, miten tärkeänä pidätte sitä, että on olemassa yhtäläisiä oikeuksia ja että ei syrjitä homoja, lesboja, bi- ja transihmisiä. Ja me olemme nyt voineet nähdä, että on olemassa tiettyä vihamielisyyttä. On olemassa kuitenkin näisiä huligaaniryhmiä, joita kaikki olisi asetettu oikeuden eteen. Tämä liittyy näihin aiempiin gay pride-tapahtumiin. Ja mitä minä nyt tiedän, tiedän tietysti oikeuslaitos on riippumatta, niin täytyy aina olla halua kuitenkin hallitukselta saattaa oikeuden eteen nuo henkilöt ja varmistaa sitten tulevaisuudessa – mielenosoitukset, tällaiset gay pride-paraadit voivat, paraadit voivat tapahtua samoin ehdoin kaikille. Mitä tuli sitten Kosovoon? Tänä, täällä tänään käsittelimme minun mietintöäni Kosovosta ja äänestys on kahden viikon kuluttua. Pidän arvossa sitä, mitä sanoitte, että ole vaihtoehtoa vuoropuhelulle. Ja kuten olen sanonut aiemmin, on ollut edistystä, joka todella on ennen näkemätöntä, kuten tämä rajavalvontasopimus mm, olemme tänne kuulla, että presidentti Nikolis ja äh, presidentti Jaga tulevat tapaan. Voitteko vahvistaa sen, että tämä tulee tapahtumaan, koska olemme kuulleet sen, mutta sitä ei vielä ole vahvistettu. Ask you to, and I know it's been debated. Ja äh, tiedän, että tämä asia on ollut esillä, en ole varma siitä tuloksista. Tämä viimeinen lauseni, herra puheenjohtaja. Rinnakkaisrakenteet Pohjois-Kosovossa. Aikooko teidän äh, hallituksen, onko se halukas purkamaan näitä, kuten poliisi ja oikeuslaitos, niin että saadaan avoin suhde koulutuksessa esimerkiksi eh, Pristinan hallituksen kanssa. Mr. Tanak. Herra Tanok, kaksi minuuttia. Rouva ministeri, olen täällä. ECRn puolesta ylimääräiset tervetuloa toivotukset. Olemme sitä mieltä ryhmässämme, että Serbia on ystävämaa. Seuraamme mielenkiinnolla tapahtumia maassa, niin olemme keskustelleet myös Serbia mietinnöstä tänäänkin. Totta kai olemme kiitollisia uudistuksistanne avoimuuden hyväksi, niin että demokratia etenee ihmisoikeuksineen, vähemmistön oikeuksineen. Olen kiinnostunut varsinkin sukupuolivähemmistöjen oikeuksista. Muutama kollega sen otti esille. Minä ottaisin esille, esille 359 artiklan. Moni Lontoon vaalipiiristä ottanut yhteyttä sellainen, joka on Serbiasta peräisin ja ilmeisesti ei, heidän omaisuuteen on puututtu ilman mitään muutoksenhakua. Halusin vain kuulla tarkemmin näistä uudistuksista. Tämä artikla on ikään kuin perua kommunistisen Jugoslavian päiviltä. niin on kiitollinen myös Ristinan velkarevälisestä vuoropuhelusta. Minä tukisin paremminkin sitä, että rauhaa myös maanvaihdon myötä kehitettäisiin. Tässä on huoltaittavia seikkoja. Verissä Skopje on puhunut jopa Suur-Albaniasta. Vaikuttaa siltä, että tässä reaktiivit oli ihan vakiintuneet alueena vielä valitettavasti. Katsotaan, miten jatkossa käy, varsinkin Kosovon kohdalla. Onko jonkinlainen jako ainoa pitkän aikavälin mahdollisuus, että Kosova voi jatkaa eteenpäin Serbian kielenä hyvät että Montenegron kanssa suhteet kohenevat. Olen Montenegron esittelijä. Olin Dutchis olisi vierailulla myös maassa ja se, että Montenegron kanssa on sopimus myös laadittu, ettei sitten sotarikolliset saa turvapaikkaa mistään. Siksi nämä ovat tärkeitä suhteita. Kiitos myös saavuttavasta asemasta ehdokas maana. Toivottavasti neuvottelut alkavat nopeasti. Kiitos kollegat. Olkaa hyvä vastaukset. Thank you very much hmm? for the answers. Kiitoksia kommenteista ja kysymyksestä ja sitä mielenkiinnosta, jota osoititte Serbian asioihin. Ai vielä yksi, pahoittelen. Very, very sorry. Olen todellakin pahoillani. One more contribution, one more. No vielä yksi kysymys, yksi puheenvuoro. Tervetuloa ulkoisen valiokuntaan. Sanoisin SD-ryhmän puolesta, että olemme Serbian yhdentämisen puolesta. Kotiläkset on tehtävä, mutta voitte tukeemme luottaa. Serbia pitäisi myös palkita niin, että neuvottelujen käynnistämispäivämäärää lyödä lukko mahdollisimman nopeasti. Mutta minä kysyisin sen lisäksi, mitä täällä on jo tullut esille muita kysymyksiä. Voisitteko kertoa meille jotain taloudellisesta uudistuksesta? Kyllä, olemme keskittyneet politiikkaan, naapurussuhteisiin, kaikki tärkeää. Mutta Serbian väestö on elänyt vaikeita aikoja viimeisen 20 vuoden aikana ja, ja ei oikein nyt näy valoa olevan tunnelin päässä. Mitä Serbia voisi tehdä? Tai mitä ehkä me voisimme tehdä auttaaksemme teitä osana liittymisprosessia? Miten potkaista käyntiin talous? Miten saada se kasvuun, leikata työttömyyttä, koska pitää paikkaansa, mitä herra Poset totesi Presovasta. Mutta ei ole kyse pelkästään siitä. Monissa osin Serbia ihmiset elävät köyhyydessään ilman talouskasvua köyhyydestä ei päästä eroon. Haluaisin kyllä kuulla enemmän talousuudistuksestanne. Again. Vielä pahoitteluni. So. So. Thank you very much for this intervention. I, uh, I'm always glad. Kiitos näistä puheenvuoroista. Aina mielelläni keskustelen taloudesta, mutta lähden kuitenkin liikkeelle alusta. Useat jäsenet kysyivät tästä 359 pykälästä. Rikoslain uudistus on parlamentin käsittelyssä. Siitä ei vielä ole äänestetty. Aivan lyhykäisesti kerron, mikä on aiottu muutos. En tietenkään täsmällisesti pysty kertomaan, milloin se hyväksytään ja miltä sitten lopullinen artikla näyttää aikomuksena. on vähentää sitä painetta, joka kohdistuu yksityiseen omistajuuteen tässä prosessissa. Tarkoitus on myös ymmärtää, miten omistajan toimintaa voidaan myös väärin käyttää. Tämä rikoslain 359 pykälä muutettunakin säilyy rikoslaissa. Tällä hetkellä meillä on 4000 tapausta tuomioistuinten käsittelyssä, jotka pohjaavat tähän pykälään. Sitä muutetaan, mutta ei sitä poisteta rikoslaista. yksityisten yritysten omistajat, vaikkakin ovat riippumattomia, voivat aiheuttaa myös tappiota ja haittaa pienomistajille. Oikeusministeriö pyrkii löytämään tasapainon. Aivan niin kuin yksi jäsenistä sanoi, ratkaisun tähän kommunistien perintönä tulleeseen tilanteeseen. ratkaisu, lopputulema on se, että kunnioitamme oikeusvaltiota ja kunnioitamme yksityistä omistajuutta. Kuitenkin laki on edelleen parlamentin keskustelussa, siitä ei ole vielä keskusteltu, joten en pysty lopullisia vastauksia teille tarjoamaan, miltä se loppujen lopuksi tulee näyttämään. Myöhemmin voin kyllä tiedottaa teille siitä, milloin laki hyväksytään ja missä muodossa. Millaisessa muodossa se sitten kirjataan rikoslakiin? Useammat jäsenet mainitsivat Presevon laakson kohdistuvat paineet ja tilanteen kokonaisuutena. Monumentti, muistomerkki, joka siellä on omistettu murhatulle terroristille vuonna 2001 vastuunalaisena valtiona kävimme kolmen viikon vuoropuhelun Albanian albanialaisen vähemmistön kanssa – Mukana vuoropuhelussa oli myöskin Etyj ja kansainvälisen yhteisön edustajat. Kyseessä on Serbian sisäinen asia. Sillä ei tarvitse olla minkäänlaista suurempaa vaikutusta koko alueeseen. Kyseessä on, on yksi muistomerkki Presevon alueella – ja kyse oli vuoden 2001 tapahtumista. Kuitenkin vuoropuhelu albanialais kanssa jatkuu, eli sillä ei tarvitse olla vaikutuksia laajemmin eikä jatkossa. No sitten Serbian valtion äh, jakautuminen. Paljon hautapaikkoja äh, Kosovossa tuhottiin. Tämä nyt ei ole mikään oikeanlainen toimintatapa, näin lievästi sanottuna. Toisella puolella on muistomerkki, toisella puolella ovat serbialaiset hautapaikat ja hautumaat. Olen kuitenkin samaa mieltä siitä, että tämä alue on hyvin köyhä alue, siellä tarvitaan investointeja, talousapua valtiolta – sijoittajilta niin, että köyhyys, työttömyys ja kaikki ne katkeruuden tunteet, jotka vielä ovat ihmisten mielissä, saataisiin poistetuksi. Me olemme jatkuvassa vuoropuhelussa albaanialaisyhteisön kanssa Serbian eteläosassa mukaan luettuna Presevo. No sitten tiedotusvälineiden vapaus. Ja nämä ennakkotiedot. Kyse ei ole kaikista tiedotusvälineistä, vaan vain muutamista kohulehdistä. 2011 lähtien olemme täytäntöön, tä, äh, täytäntöön panneet strategiaa tiedotusvälineiden suhteen niin, että myös omistajat noudattaisivat avoimuutta – näissä tiedotusvälineissä, niin että kansalaiset Serbiassa tietäisivät, ketkä ovat, ketkä toimivat kulisseissa, ketkä ovat omistajia ja ketkä ovat, ketkä ovat vastuussa silloin, kun tuomioistuinten tai poliisiviranomaisten hallussa olevia tietoja väärinkäytetään tiedotusvälineissä. Kyse on muutamista tabloidilehdistä, ei yleisesti tiedotusvälineistä Serbiassa. Me teemme työtä, jotta voimme mediastrategiaa täysin täytäntöön panna. 2011 tämä saatiin aikaiseksi tämä strategia. Parempi olisi ollut, jos olisimme saaneet sen jo aikaisemmin, niin ongelma olisi jo osittain ratkaistu tähän mennessä. No sitten tapaaminen presidentti Nikolicin ja Jagan välillä, jota ei ole vielä vahvistettu. Tiedän, että selkeä viesti ja aikomus on sellainen, että kokous järjestetään, mutta tietoja tällä hetkellä ei ole varmistettu. Toivottavasti se järjestyy pian. Niin kuin sanoin, vuoropuhelusta on nyt tehty pysyvää parlamentin päätöslausamalla, joten tämä kokous olisi hyvä vaihe poliittisessa vuoropuhelussa pääministereiden välillä. Sitten yksi kysymys käsitteli Pohjois-Kosovossa olevia rinnakkaistoimielimiä ja viranomaisia. Tätäkin täytyy käsitellä Tadjicin ja Tadjin välisissä vuoropuheluissa. Uskon, että vuoropuhelun kautta voimme löytää ratkaisun, joka on molemmin puolin tyydyttävä. Edelleenkin on niin, että aino, ainoat olemassa olevat instituutiot Kosovon pohjoisosissa ovat näitä rinnakkaisinstituutioita. Mutta olen vakuuttunut, että tämä ongelma voidaan Kosovon viranomaisten kanssa EUn tuella ratkaista. Tämä on meidän puoleltamme vakana aikomuksena. Sitten lyhyesti taloudesta. Tiedän, että puhun liian pitkään. Talous on kuitenkin tärkeä kysymys Serbia on sellainen maa, joka pyrkii pääsemään ylitse tästä talouskriisistä. Uusi hallitus on ryhtynyt tarvittaviin, ei niinkään suosituihin toimiin, jotta tästä kriisistä päästään. Uusi budjetti hyväksyttiin lokakuussa viime vuonna tälle vuodelle ja budjettivaje saadaan puolitetuksi 7-3,5 prosenttiin. Tämä auttaa paljon makrotaloudellisen tilanteen vakiinnuttamisessa Serbiassa. Uusi hallitus joutui myös kahdella prosentilla nostamaan ALV-kantaa, mutta edelleenkin 20 prosentin verotaso on yksi alhaisimmista alueellamme. Meillä oli onnea, kun emme joutuneet ryhtyneet palkkojen ja eläkkeiden leikkauksiin, mutta ne on äh, nimellisarvoltaan jäädytetty. Kasvua tänä vuonna ei saada. Kovasti tarvitsemme uusia sijoituksia ja tuoretta rahaa, niin että voisimme vähentää työttömyystasoa. Se on korkealla tasolla ja erityisen korkea on nuorten työttömyys, koulutettujen työttömyys. Seurauksena tästä on se ikävä tosiasia, että aivovuoto maasta jatkuu. Nuoret koulutetut muuttavat länsimaihin, EU-hun, Kanadaan ja Yhdysvaltoihin, jossa he helposti löytävät työpaikan. Valitettavasti näin ei ole Serbiassa tällä hetkellä. Maailmanpankki IMF EBRD ennustavat kahden prosentin kasvuvauhtia tälle vuodelle Serbian osalta. Eli asiat etenevät oikeaan suuntaan tänä vuonna. Henkilökohtaisesti en usko, että tulokset näkyvät henkilökohtaisella ihmisten tasolla ennen kuin useamman vuoden kuluttua. On monenlaisia toimenpiteitä, joihin ryhdytään Serbiassa ja myös EUn taholta ja, ja muiden toimijoiden taholta. Toki voimme hyötyä myös EUn laajenemista valmistelevasta tuesta 200 miljoonaa per vuosi. 97 prosenttisesti voimme tämän tuen hyödyntää. Tämä on hyvin korkea luku. Me olemme todellakin hyvin valmistautuneita hallinnossa. Ihmiset ovat valmiina vastaanottamaan ja käyttämään tämän tuen kansalaisten hyväksi Serbiassa. Jos jotain nyt jäi vastaamatta, niin äh, voitte toki muistuttaa. Niin, vähemmistöoikeudet ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet sekä gay pride kulkueasiat Todella toivon, että tänä vuonna tämä onnistuu ja että huligaanit ja muut ääriliikkeet eivät estä paratia tänä vuonna. Se on minun uskomukseni. Ilman muuta. Hallitus tekee kaikkensa sukupuolivähemmistöjen aseman helpottamiseksi koordinaatiossa heidän kanssaan, jotta todella kulku tänä vuonna onnistuisi. Kiitoksia kovasti. Kiitos kollegoille. Viiden minuutin tauko seuraavaksi. Kiitos.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 Kolleginnen und Kollegen, hyvät kollegat, saanen nyt viimeiseen voimanponnisteluun pyytää teitä. Olen iloinen siitä, että Irlannin ulkoministeri on täällä nyt käymässä keskustelua meidän kanssamme puheenjohtajakaudesta varmastikin useammin tulee kertoa meille ulkoasian ministerin neuvostosta. Hän on samalla kantonista, eli siis äh, varapääministeri. Ja uskonkin, että ulkoasianvaliokunnan kannalta Irlannin puheenjohtajakausi tulee olemaan hyvin merkittävä. Tiedän, että tässä on otettu erinäisiä tehtäviä hoidettavaksi, jotka liittyvät EUn laajentamiseen ja integraatioon. Me tänään olemme käsitelleet erinäisiä edistymiskertomuksia Kroatiasta Kosovoon, joista tulemme osittain äänestämäänkin lähiviikkoina. Ja tiedämme, että tämä liittymisperspektiivi varmasti on tärkeä Euroopalle, mutta saman aikaan myös Euroopan unionin sisäiselle kehitykselle on tärkeää saada aikaan laajentumiskykyä. Tänä kriisin aikana Irlanti on kuitenkin osoittanut myös, että pystytään osin tuella, osin omin voimin selviytymään kriisistä teidän hallituksenne. Sikäli kun täältä kaukaa voimme sitä arvioida, on ollut poikkeuksellisen menestyksekäs. Me tiedämme, että naapuruuspolitiikka idässä ja etelässä erinäisistä syistä on vaikeassa tilanteessa. Ja viime aikoina lähiaikoina me tulemme keskustelemaan myöskin ulkoista rahoitusvälineistä ja toivomme, että saamme ehdotuksia, jotka ovat sellaisia, että niistä voidaan neuvotella – ja käymme tietysti komission kanssakin keskustelua ja että jotakin tulee ja toivomme, että parlamentin neuvoston yhteinen etu on se, että saamme aikaan kannan, joka ottaa huomioon parlamentin valvontamahdollisuuden ja tilivelvollisuuden. Ja olen vakuuttunut siitä, että Irlanti perinteisen mukaisesti tulee tekemään oikeat ratkaisut, vaikka muista jäsenvaltioista saattaa tulla erinäisiä muita ajatuksia niitä samaan aikaan kunnollisen työilmapiirin. Herra ministeri, annan teille mielelläni puheenvuoron. Thank you uh, very much, um, Mr. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Olen iloinen, että sain tilaisuuden puhua ulkoisen valiokunnassa Euroopan parlamentissa – näin heti kättelyssä voin jo todeta, että minä ja Irlanti arvostavat kovasti Euroopan parlamentin työtä, mutta varsinkin ulkoasioissa. Minulla oli etuoikeus tavata teidät, puheenjohtaja, pari kuukautta sitten. Me keskustelimme tuolloin Irlannin omaksumasta linjasta puheenjohtajuuskaudellaan. Teitte minulle selväksi. Ja jos saan aika selvin sanoin, että haluatte nähdä minut täällä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tammikuussa, eli tässäpä olen. Haluaisin kiittää kovasti kutsusta, kutsusta tulla Kyllä, tässä, tässä teillä on kansalliset värit minulla, mutta en voi joka päivä sitä kuitenkaan päättää, koska elämme talouskudemuksen aikoja ja yhden solmion täytyy kestää kuusi kuukautta. And, uh, take the <laughs> uh, I know you've had, uh... Tiedän, että teillä on ollut kahden päivän tiiviit keskustelut keskittyen ennen kaikkea laajentumiskysymyksiin. Teillä on täällä tarkastettu myös komission useita maita koskevia edistyskertomuksia. Olette keskustelleet Serbian varapääministerinkin kanssa. Tiedän, että valiokunta tukee ylipäätään laajentumispolitiikan pyrkimyksiä. Ehkä onkin sopiva, että täällä olen nimenomaan tämän pitkän kokous rupeaman päätteeksi puhumassa Irlannin painopistealueesta laajentumisessa. Odotan mielenkiinnolla läheisistä yhteistyötä teidän kanssanne puheenjohtajuuskaudellamme näissä li- laajentumisasioissa. Vaikka nyt keskitynkin laajentumiseen ja toimimme tulevilla kuukausina, niin minä tiedän, että täällä on myös lainsäädäntötyötä valiokunnassa Täällä varsinkin esityksien ajatellen ulkoisten välineiden rahoittamista takaan teille, että me haluamme tehdä läheistä yhteistyötä tämän asian tiimoilta teidän kanssanne myös meidän kaudellamme. Ennen kuin menen yksityiskohtiin, jo sopii, kerron jotain ensinnäkin meidän yleisistä painopisteistämme, miten ne täydentävät EUn laajentumispolitiikkaa, kuten varmasti tiedättekin. Puheenjohtajuuskautemme teemana on vakaus, kasvu ja työpaikat. Me haluamme saada aikaan elpymistä niin, että se toteutuu myös koko Euroopassa. Meidän virallinen ohjelmamme yksityiskohtaisesti kertoo lainsäädäntöä ja muista alo- aloitteista kaikissa neuvostoissa. Mutta kuitenkin voidaan seuraavalla tavalla kuvailla tärkeimpiä tavoitteita. Taata vakaus, saada aikaan pysyviä työpaikkoja ja kasvua, Eurooppa ja maailma ja varsinkin se, että meidän täytyy suuren katsemme rajojen yli ja ohi yhdessä kumppaneittemme kanssa. Tässä kolmannessa painopisteessä me teemme läheistä yhteistyötä korkean edustajan varapuheenjohtaja Ashtonin kanssa ja ulkoisen hallinnon kanssa vastataksamme tärkeimpiin haasteisiin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä valiokunnan kanssa näiltä osin, että voidaan tukea kaudellammekin korkea edustajaa. Laajentuminen on tärkeässä asemassa meidän ohjelmassamme ja sen teemoissa. Laajentuminen politiikkana on eu kaikkein tehokkain väline uudistusten tukena ja tilanteen muuttamisessa. Jos ajatellaan Länsi-Balkanin tilannetta tai muita ehdokaspyrkijöitä, niin tämän myötä voidaan saada aikaan vakautta ja myös poliittisia uudistuksia. Tästä on taloudestakin hyötyä, saada laajemmat markkinat, näin saadaan työpaikkoja ja talouskasvua sekä eu että uusissa tai meihin liittyvissä valtioissa. Totta kai politiikka tukee myös meidän turvallisuuttamme ja vaurauttamme. Irlanti on myös itse nauttinut näistä myönteisistä vaikutuksista tänä vuonna. On 40. vuosipäivä liittymisessämme. EU on ollut tärkeä voima sosiaalisesti ja poliittisesti maan muuttuessa, kun ajatellaan että me olimme ensimmäisten joukossa liittymisen laajentumisen yhteydessä. Mm, kymmenen uuttakin tuli aivan alkuvaiheessa 2013kin me jatkamme sitä, että meillä on uskottavaa laajentumispolitiikkaa ehdollisuuteen perustuen kun keskustelemme ja arvioimme laitospolitiikkaa, on hyvä pitää laivat puitteet mielessä Euroopan unioni on menestyksellisin rauhanprojekti maailmalla koskaan. Laitospolitiikkamme on kaikkein menestyksellisimpiä poliitikoita. Sen myötä on pystytty edistämään tavoitteita ja pyrkimyksiä. Robert Schumanin visio oli ylikansallinen yhteisö, jossa on strategisia voimavaroja pantu yhteen niin, että sotaa olisi täysin mahdoton ajatus ja materiaalisestikin mahdoton ja saada aikaan näin kestävää rauhaa. Näitä osin tavoitteemme sai viime vuonna tunnustusta, kun EU sai Nobelin rauhanpalkinnot. Alfred Nobel testamentissaan sanoi, että palkinnon pitää antaa sellaiselle, nyt lainaan, joka on saanut aikaan parasta työtä kansakuntien kesken niin, että on poistettu armeijoita ja edistetty rauhaa. EU-projekti on luonut uutta yhteistyötä, jolle ei ole ennakkoa missään. Näin EUsta on tullut menestyksellisin demokratisoiva voima maailmalla rauhan puolesta. Laajentuminen osaa myös tätä keskeisesti. Irlanti on aina puhunut laajentumisen puolesta ja länsi EU-näkymien puolesta. Haluamme, että tässä saadaan edistystä aikaan laajentumisen yhteydessä kaikkien maiden kohdalla. Haluan käyttää tätäkin tilaisuutta hyväkseni kiittäkseni parlamenttia ja tätä valiokuntaa, jotka ovat puhuneet laajentumisen puolesta. Yksittäiset jäsenet ovat tärkeässä osassa, niin että voidaan välittää viestiä EUn arvoista, oikeuksista ja vastuusta tuleville jäsenille. Minä uskon, että Tästä olemme yksimielisiä parlamentin kanssa tavoitteistamme. Kaiken kaikkiaan tämä vuosi on varmasti tapahtumarikas vuosi EU-laajentumispolitiikassa. Viime vuosina ensimmäisellä kaudella ei ollut kovin suurta työtaakkaa neuvostossa, mutta Tanskan kaudella suunta muuttui, kun tehtiin päätöksiin, päätöksiä Serbiasta ja Montenegrosta. Neuvoston päätelmät hyväksyttiin joulukuussa ja sen myötä voidaan samoja päätöksiä tehdä myös Fyrolmin kohdalla, kuten Serbian, Kosovon ja mahdollisesti myös Albanian kohdalla vielä Iranin kaudella. Totta kai saatetaan päätökseen myös Kroatian taival kohti EU-jäsenyyttä ensimmäinen heinäkuuta lukien. Se, että nyt on saatu uutta virettä Kroatian kanssa, niin sitten se täytyy ylläpitää. Meidän sitoutumisenne Länsi-Balkanin Euroopan näkymille on kiistaton, mutta sen täytyy olla myös uskottavaa joulukuiset päätelmät myös vaativat, että 2013 alkupuolella mahdollisesti voitaisiin liittymisneuvotella Serbian ja Fyromin kanssa. Se, että annetaan ehdokasasema myös Albanialle ja aloitetaan vakaus- ja sosiointisopimuksen laatiminen Kosovo kanssa. Päätökset näistä asioista perustuvat keväällä annettuihin kertomuksiin ja sitten myös edistykseen perustuen Irlanti johtaa arviointityötä neuvostossa. Tasapainon löytäminen on vaikeaa, että saadaan lisää aikaa edistyksen saavuttamiselle ja samalla voidaan sitten laittaa kertomuksia, että on myös riittävästi neuvostossa aikaa keskustelulle ja yksimielisyyden. Me olemme yhteydessä tässä komissioonkin ajatellen kertomuksen ajoittamista ja mitä sitten neuvostossa pitäisi tästä keskustella. Me toivomme että keväällä voidaan näin osoittaa suuntaa myös mahdolliselle kesäkuiselle neuvostolle. Me tiedämme, että tämä on kunnianhimoinen aikataulu. Se on erittäin haastavaa pitää sitä kiinni, varsinkin jos ajatellaan, että on niin paljon useita tekijöitä päätöksenteossa, mitä voi vakuuttaa valiokunnalle, että puheenjohtajavaltio Irlanti kyllä tekee uutterasti töitä, että saadaan aikaan edistystä kaikkien maiden kohdalla Länsi-Balkanilla. Näiltä osin vahvistaisinkin, että Irlanti tukee myös Bosnia-Herzegovinan EU-pyrkimyksiä. Päätöksiä ei välttämättä tehdä neuvostossa vielä Bosnia-Herzegovinan osalta meidän kaudellamme, mutta toivomme, että tulevina kuukausina Bosnian hallitus ja poliittinen johto saavat aikaan pysyvää edistystä niin, että voidaan vahvistaa maan EU-pyrkimyksiä. Me haluamme edistää tätä edistystä kaikilta osin. Se nähtiin myös ulkoasiaministeriöiden ja eurooppaministeriöiden kokouksessa eilen Dublinissa. Siellä oli kutsuttu useita maita ja lounaskeskustelussa keskityttiin laajentumiseen. Niinpä Eurooppa-ministeri ja komission jäsen Fyle tapasivat myös erikseen yhdessä kolmen ehdokasmaan edustajien kanssa. He miettivät, miten voidaan näitä maita vielä tukea liittymisprosessissa. Totta kai vielä meillä on kolme maata vielä neuvotteluissa ja arkinen työ heidän osaltaan jatkuu. Nyt sitten Kroatiasta. Neuvottelut on saatettu päätökseen ja se liittynee ensimmäinen heinäkuuta. Puheenjohtajavaltio Irlanti myös johtaa komission seurantakertomuksen arviointia. Viimeisin seurantakertomus antoi realistisen kuvan puutteesta. Olen vakuuttunut siitä, että he työstävät näitä ja viimeinen seurantakertomus osoittaa Kroatian olevan valmis liittymä. Sitten Islanti. Valiokunta varmasti tietää, että me olemme saaneet aikaan sopimus, sopimus on löydetty koalitiopuolueiden parissa, että voidaan nyt hiukkasen hiljentää neuvotteluvauhtia johtuen vaaleista huhtikuussa. Varmasti tiedätte, että varmasti aikomus on jatkaa yhteistyötä EU-kanssa luvuissa, jotka on avattu niin, että niistä päästään eteenpäin ja ne voidaan sulkea. Irlanti tekee yhteistyötä Islannin kanssa näiltä osin. Kaikki ehdokasmaat totta kai voivat jatkaa neuvotteluja siihen tahtiin, jota he pitävät sopivana omalle tilanteelleen. Me kunnioitamme Islannin hallituksen päätöstä. Koko prosessin aikana hallitus on avoimesti toiminut kaikessa toiminnassaan, liittymisprosessissaan. Päätös totta kai hiukkasen leikkaa siipiä kunnianhimoltamme, mutta ehkä tässä nyt voidaan avata pari muutakin lukua, jossa Islanti on esittänyt neuvottelukantansa EUlle, kun joku kolme lukua on saatu päätökseen. Jatkamme yhteistyötä Islannin kanssa. Eurooppaisia ministerimme matkustaa Reykjavikin huomenna jatkokeskustelua varten. Joulukuun Turkkipäätelmissä tunnustettiin, että molempien osapuolten intressien mukaista on, että neuvotteluihin saadaan uutta pontta ja pian. Komission myöten esityslista on myös vahvistanut tätä prosessia. Tekniset työryhmät on perustettu ja ne tekevät arvokasta työtä monilla avainalueilla, jotta voidaan edistää Turkin lainsäädännön mukauttamista yhteisön säännöstöön. EU on valmistellut myös vuoropuhelua laajassa mitassa Turkki-yhteistyötä vartaan monissa kysymyksissä. Meillä on myös etenemissuunnitelma visumivapaata järjestelmää kohti. Nyt tässä rinnakkain meidän täytyy myös takaisin ottosopimus saada hyväksyttyä. Se on ennakkoehto sille, että voidaan viisumivapautukseen mennä pitkällä aikavälillä. Vaikkakin sinällään tällä on arvoa, niin nämä myönteiset kehityskulut eivät korvaa millään muotoa todellista edistystä itse neuvotteluissa. Minä olen tietoinen että on kulunut jo aika lailla sitten viime luvun avaamisen 2010 Espanjan kaudella. Me olisimme toivoneet saavamme edistystä meidän kaudellammekin. Toivottavasti voimme avata myös joitakin muitakin lukuja, joissa on mahdollista. Tämän saavuttamiseksi luotamme myös siihen, että kaikki ovat halukkaita menemään tähän suuntaan sekä jäsenvaltiot eu että Turkkikin. Kypros puheenjohtajalta alkoi ensimmäiset luvut Montenegron kanssa seurunta jatkuu ja me noudatamme tätä esimerkkiä avaamalla joitakin muita lukuja, ehkäpä pari neuvottelupuitteet Montenegron kohdalla ehkä myös on osoittanut, että on meillä uusi lähestymistapa oikeusvaltioperiaatteen kohdalla, ja se on tärkeä osa ylipäätään neuvotteluja. EU on saattanut päätökseen myös seurantaprosessi näiden lukujen kohdalla ajatellen oikeusvaltiota ja perusoikeuksia tai oikeutta ja sisäasioita. Montenegro on pyydetty myös laatimaan toimintasuunnitelmansa niin, että voidaan esikuva näiden osalta harjoittaa. Emme näitä ole ehkä meidän kaudellamme vielä avaa, koska tässä tarvitaan vielä valmistelutyötä. Sen on oltava korkealaatuista, näin tähän tarvitaan vielä aikaa, mutta kehotamme, että edistystä saataisiin aikaa. Kuten totesin jo alussa, laajentuminen on tärkeässä asemassa meidän kaudellamme ja me panemme tämän tärkeälle sijalle, jotta meillä on uskottavaa laitospolitiikkaa ehtoollisuuteen perustuen. Me tarvitsemme siis ehdollisuutta, mutta myös uskottavuutta. Ehdollisuus on tärkeää, jotta liittymisneuvottelut menisivät eteenpäin, mutta on tärkeää myös, että prosessi on uskottava. Siksi asetetut ehdot olkoot tiukat niin, että liittyvät valtiot ovat valmiita kantamaan vastuunsa jäsenyydestä yhtä lailla Ehtojen on oltava uskottavia ja saavutettavissa olevia, e, ja niiden tulee olla realistisia, sillä ne eivät saa estää maata menemään tai eteenpäin kohti jäsenyyttä. Puheenjohtajavaltio Irlanti on korostanut tätä tasapainosta lähestymistapaa. Pyrimme noudattamaan sitä myös tärkeissä päätöksissä tulevina kuukausina neuvostossa. Liittyminen on monimutkaista ja vaikeaa ja vaativakin prosessi. Ei ole kiistäminen, että tässä pannaan muut korkeamman syynin alle kuin ehkä muut, kun ajatellaan myös yhteisön säännöstön laajuutta ja syvyyttä. Siksi on hyvä säilyttää ponsi prosessissa. Me toivomme onnistuvamme tässä kaudellamme. Euroopan parlamentti on usein Euroopan parlamentti on sanottu kansanääneksi. Siksi teidän tukena on erittäin tärkeää myös laajentumisprosessissa niin, että kansakunnat EU-ssa, mutta myös jäseneksi pyrkivissä maissa saavat äänensä kuuluville – niin että voit nauttia ja hyötyä politiikasta, jonka puolesta tehdään. Teidän tuolella, olen aivan varma, laajentuminen on tärkeä osa politiikkaamme. Se hyödyttää myös laajentumismaiden kansalaisia ja Euroopan unionin ylipäätään. Kiitoksia. Thank you very much. Open the debate. Nyt avaan keskustelun. Täällä on paljon kysymyksiä. Aikaa kuitenkaan ole paljon, joten pyytäisin että puheenvuorot olisivat lyhyitä, kaksi minuuttia riittää. Rova Gomes osoittaa hyvää esimerkkiä. And uh, I believe we're not constrained to the enlargement policy, so I'm going to ask... Te, arvo ministeri, olette tervetullut. Emme keskity pelkästään laajenemiseen, vaan puhumme myös kasvusta ja työpaikoista. Puhutaan verojen kierrosta, petoksista ja niin edelleen. Oletteko valmis puuttumaan globaalisti veron kiertoon, verokikkailuun niin, että tämä ei haittaa pelkästään eu taloutta, vaan myös huomioidaan kehitysmaat, joiden varallisuus valuu niiden ulkopuolelle. Kun katsomme niitä turvauhkia, jotka kohdistuvat meihin Malista ja Sahelin alueelta, niin miten rahoitetaan näitä yhteisiä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toimia, niin kuin Malin operaatiota, niin että teidän ja minun maani voivat sitten osallistua niihin operaatioihin miehistön, henkilökunnan kautta ja rahoituksen kautta. Puheenjohtaja. Kollega komission viimeisin ehdotus saa minut muistelemaan Villin aikoja, jolloin puhuttiin siitä, miten arvokasta on käyttää omia sotilaita tai maksettuja sotilaita esiin, paitsi että omien käyttäminen oli kenties tehokkaampaa, näin silloin sanottiin, mutta tämä nyt vain sivukommenttina. Herra varapääministeri, minä haluan toivottaa teidät tervetulleeksi tänne ja kiittää teitä alustavasta puheenvuorosta. Me olemme käyttäneet suurin osan eisistä iltapäivästä ja tästä päivästä eh, niin, että olemme keskustelleet eh, edistymiskertomuksista joidenkin ehdokasmaiden osalta. Jotkin näistä maista ovat lähes unionissa ja kuten Kroatia, jotkut ovat vasta ennakoimassa koko prosessia ja laajalti katsottuna minun valiokuntani, valtuuskuntani on pitkälti siitä yhtä mieltä, mitä teistitte lähestymistavaksi ja mikä on kunnianhimoinen tavoite Irlannin puheenjohtajakaudella. On vain, haluaisin kysyä yhden kysymyksen. Me olemme kovaa tietä joutuneet oppimaan, että ei ole hyvä ajatus ottaa jäsenvaltiota mukaan, jolla on suuri ratkaisematon ongelma joko naapurimaan kanssa, olipa naapurimaa unionin jäsenvaltio tai ei, tai riski, että kun otetaan mahdollisesti mukaan jäsenvaltio, jolla on suuri ratkaisematon ongelma olemassa olevan jäsenvaltion kanssa. Te mainitsitte muutamia mahdollisia valtioita, jotka voisivat saada ehdokasaseman, mutta jotka ovat osallisina erilaisissa niin sanotuissa jäätyneissä konflikteissa naapurimaiden kanssa. Miten tämä hoidetaan? Me parlamenttina olemme aina pyrkineet etsimään tasapainoista lähestymistapaa niin, että että halukasta ehdokasta ei muutettaisi mahdollisesti panttivangiksi, naapurin panttivangiksi, olipa tämä naapuri sitten jäsenvaltio tai ei, samanakaan pyrkien välttämään, että mukaan tulisi sellaisia jäsenvaltioita, joilla olisi suuria ratkaisemattomia ongelmia, jotka saattaisivat osoittautua suureksi ongelmaksi jatkokehityksessä. Haluaisin kuulla teidän ajatuksianne tästä. Rakelam. Thank you very much. Kiitos. Arvoisa ministeri, haluaisin kiittää teitä hyvin vakuuttavasta, dynaamisesta ja realistisesta esityksestä. Kysymys kuuluu, onko kyse symmetrisestä vai epäsymmetrisestä prosessista? Mainitsitte itäisen Euroopan, meillä on itäisen kumppanuuden politiikka – joka teidän kaudellanne ei ole korkealla esityslistalla. Mutta olisin kiinnostunut tietämään teidän yleisestä lähestymistavasta, kun ajatellaan Ukrainaa, Moldovaa, valko ja niiden näkymiä Euroopan suuntaan ja läheisempää yhteistyötä. Oletteko te halukas edistämään tätä asiaa ja voitaisiinko saavuttaa jonkinlainen läpimurto Makedonian kohdalla? Tässähän on useita vuosia tapahtunut viivästystä ja Minusta teillä olisi erinomainen mahdollisuus ratkaista tämä kysymys. Kiitos. Yes, thank you, Chair. I'd also like to welcome on behalf of the Greens. Kiitos myös vihreät EFA-ryhmän puolesta. Tervetuloa ministeri Gilmore. Kiitos myös teidän selkeästä kannanodostanne siltä osin, mitä te haluatte saavuttaa tulevina kuutena kuukautena, kuukautena laajentumisessa. 2004 todellakin 2010 jäsenvaltio liittyi, te olitte silloinkin puheenjohtajana, hekin muistavat varmasti päivän hyvin, se oli riemun päivä, mutta ongelmat eivät siihen päättyneet ainakaan joidenkin maiden kohdalla, kuten nähtiin myöhemminkin muiden maiden kohdalla. Palatakseni siihen, mitä Anemi Neitsä totesi, niin muistaakseni yhdessä päätöslaustelmassa, josta eilen puhuttiin vai tänään, en nyt muista milloin sitä puhuttiin, siellä esitettiin kuitenkin, että pitäisi olla jonkinlainen välitys- tai sovintomekanismi sen takaamiseksi, että nyt liittyvät maat eivät estä sitten muita tulokkaita, koska on jotain kahdenkeskistä kränää. Oletteko te miettineet keskustelevanne tästä kollegojen kanssa, jos ajatellaan, mitä on nähtävissä? Tuskin tarvitsee edes mainita mistä on kyse. Aikaisemmin niitä on putkahtanut esille, eiköhän jatkossakin. Onko teillä mitään käsitystä siitä, miten voitaisiin aloittaa tällainen prosessi mekanismin saamiseksi? Selvästi mainitsitte myös sen, että haluaisitte edistystä saavutettavan Kosovo-Serviassa, mutta myös keväällä nimenomaan ajatellen kesäistä neuvostokokousta. Minä olen Kosovo-esittelijänä parlamentissa on toivoa siitä, että neuvosto näyttää vihreää valoa neuvotteluille sopimuksesta. Jotkut jäsenvaltiot vähän haravat vastaan johtuen tästä asemasta oikeudellisongelmakaulissa, mutta koska myös sanonut yksi kantaan, että ei ole mitään oikeudellisia näkökohtia, jotka estäisivät etenemästä. Onko teidän mielestänne mahdollista aloittaa tämä, jos Kosovo täyttää heille asetut ehdot, ja varmasti täyttävät, että te voisitte sitten vaatia sitä, että aloitettaisiin sopimuksesta neuvottelut. Sitten lopuksi vielä viittaa siihen, mitä Anna Gomeskin totesi. Ei, ei, ei laajentumisesta, vaan EUn uskottavuudesta paremminkin. Tänään tehtiin päätös transaktioverosta 11 maata etenee vahvistetussa yhteistyössä. Kehottaisin, että ettei enää mainostaisi niin kovin alhaista yhtiöverotusta. Ei se nyt välttämättä ole hyvä esimerkki tuleville maille. oli mikrofonin. Jaa, mutta ei se ole kiva esimerkki tuleville maille. Näin lopuksi. Kiitos. Erinomainen esimerkki tilanteesta Irlannin suhteen. Haluan kiittää ministeri teitä erinomaisesta puheenvuorosta. Minä olen keskustellut näistä aiheista jo koko päivän ajan. Te olette tehtävissänne myös kauppaministeri. Varmasti tunnette minun edustamani maan hyvin. Nyt maa haluaa ulos EUsta, koska EU kuulemma estää kaupankäyntiä muun maailman kanssa. Onko EU estänyt Saksaa kaupankäynnistä? Te olette ottaneet opiksi kokemuksestani pankkialalla ja voisin yhtyä amerikkalaisiin ja todeta, että näin ei kannattaisi toimia. Me käymme kauppaa Kanadan ja Japanin kanssa. Oletteko te kauppaministerin ominaisuudessa samaa mieltä siitä, että jos 27 jäsenvaltiota toimivat yhdessä, niin voivat saada kaikille paremman diilin kuin jokainen maa yksin toimimalla? Jos Iso-Britannia jäisi EU-sta, niin väitetään, että saataisiin paremmat edut kaupassa, kauppasopimuksissa kuin että EU toimii yhtenä rintamana. Kiitos. Thank you very much. Welcome, Mr. Gilmore. Kiitos, tervetuloa herra Gilmore. Minä olen äh, Makedonian osalta esittelijä. Niin se, mitä neuvosto on tehnyt kolmentena vuotena, on, mitä tänä vuonna ei tehnyt, mitään se, että ei ole saatu aikaan yksimielisyyttä komission suosituksesta, vaikka ne on otettu huomioon. Tuleeko nyt tällainen lähestymistapa on sanottu, tulee kevätraportti ja kevät päätös. Miten voi tietää, mikä päätös tulee olemaan. Tehän sitä tulette neuvottelemaan. Mutta jos se on jälleen kerran ei, se tulee suuri pettymys ja todennäköisesti kestää kauan ennen kuin Makedonia jälleen kerran voi päästä tilanteeseen, jossa neuvostelut, neuvostelut voivat käynnistyä. Myös tämän parlamentissa monet ajattelevat, että, että nyt tarvitaan tavoitteita, niin jotta saatte vaikuttaa muita neuvoston jäseniä, joillakin niin saattaa legitimejä perusteluja sille, että ei haluta neuvottelua. kuitenkin harkat kysymys, joka esimerkiksi nimikysymys on sellainen, joka voitaisiin ratkaista. Me olemme pyrkineet ajamaan sitä, että sen löytyisi ratkaisu, mutta neuvosto on vastannut ajatus siitä, että jos mitään ei tapahdu, niin ei, se ei maksa mitään. Se ei ole totta. Katsokaa, mitä tapahtui viime vuonna, mitä tapahtuu hallitsevassa koalitiossa. Katsokaa, mikä on tilanne naapurimassa Albaniassa – ja että sillä on suurin osa sopimuksia Kosovon kanssa se sai Serbian ja Kosovon istumaan yhdessä, jos se alueen palapelin ulkopuolelle, sillä on vaikutuksia kaikkealle. Joten minä vetoan teihin, että tunnustatte, että status quo, valitseva tilanne ei ole mikään vaihtoehto. Jos me haluamme kaikki vakauttaa ja rauhanrakentamista alueella, niin vaikka on, tämä on epämukava tilanne jäsenvaltioita, joilla on perusteltuja huolenaiheita. Kuitenkin laiska vaihtoehto, jos että ota, ota pahasti sitä, miten ilmaisen itseäni, niin olisi tätä asiaa sikseen, mutta minä vetoaisin siihen, että käyttäisi diplomaisia taitoja, niin saataisiin aikaan ratkaisu sopimusneuvostossa parlamentissa. Teillä on voimakas tuki tälle. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa ulkoasiaministerin tervetulleeksi puheenjohtajavaltion puolesta. Pari asiaa ottaisin esille, jotka liittyvät Euroopan unionin politiikkaan. En tiedä, onko meillä edes aikaa puhua siitä sen enempää. Minulla olisi kuitenkin kaksi kysymystä, herra ministeri. Ennen kaikkea, jos ajatellaan Ranskan sotilaallista osallistumista Maliin, mitä te tekisitte? Tällainen sota täytyy lopettaa. Täällä ei mitään tekemistä Ranskan pyrkimysten kanssa. Ja toiseksi Irlannin puheenjohtajakauden raskas ohjelma ulkoasioissa ja puolustusasioissa. Sanoisin teille, että Irlanti on puolueton maa. Näin haluaa sen väestö ja näin se on määrättyä. Ette ole sitä mieltä, että tästä saataisiin jonkinlainen rist, syntyy jonkinlainen ristiriita siinä, että kun mitkä ovat teidän velvollisuutenne hoitaa ehkä Malin sotaa, tai ehkä Syyriassakin, mutta sitten pitäisi harjoittaa myös yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ja miten se käy yksin Iranin puolueettomuuden kanssa. It is a special pleasure, Minister, to welcome you. Minulla on erityinen ilo toivottaa teidät äh, tervetulleeksi, ministeri. Minä olen itse ollut äh, Pohjois-Irlannin asioista vastaava ministeri. Michelin tapaaminen on myöhemmin tiedossa, joten teidän tällä alalla on erityisen tervetullutta. Pääministeri Strasbourgissa todella toimi perinteisesti ja hän teki meihin suuren vaikutuksen. Voitte välittää terveisemme tähän suuntaan hänelle kotirintamalla. Teidän roolinne ministerinä, joka totta kai on kiinnostunut erityisesti laajentumisesta, te ette halua, että olisitte jonkinlaisen vähentämisen, kutistamisen ministeri. Tsenakille toteaisin, että varmasti te Ison-Britannian suurena yhtämänä teette kaikkenne varmistaaksenne sen, että brittiväestö ymmärtää, että on parempi olla sisällä kuin ulkona jälkikirjoituksena vielä pyytäisin teitä pitämään mielessä tämän, vaikkakaan tämä ei ole suoraan laajentumiseen liittyvä asia, mutta Israelin vaalit ovat käynnissä. Haasteet ovat valtavat. Olette käynyt Kaasassa. Olin heti siellä kannoilla jäljessä vierailulla. Voitteko kiinnittää tähän asiaan jonkinlaista huomiota, kun Israelin vaalit on sitten käyty? Voi olla, että tässä syntyy tuhoja ja teille onnea seuraavaksi kuudeksi kuukaudeksi. Mr. Kukan. Kukan. Kiitos. Tervetuloa ministeri Slovakiasta yhdestä näistä maista, jotka liittyvät Euroopan unioniin teidän puheenjohtajakaudellanne. Minä vielä muistan, miten ihastuttavaa tervetuloa vastaanotto oli Kookissa, joka piti vastaanoton juuri tuona päivänä. Minä pidän arvossa sitä, että pitkän keskustelun jälkeen lähes kaikista Balkanin maista ajatellen niiden eurooppalaisen integraation kunnianhimoaan. Te olette kiinnittäneet paljon huomiota ja mainitsitte konkreettisesti sen, mikä on teidän suunnitelmanne kunkin maan osalta. Minä tiedän, että olette käytännönläheinen Irantilaiset haluavat konkreettisia tuloksia, enemmän pieniä askelia kuin mitään suuria suunnitelmia, joita on mukava katsella, mutta vaikea panna toimeen. Kun te puhuitte kustakin maasta alueella, minä, minua rohkaisi se, että te puhuitte Albanian, ehkä mainitsitte sen, mutta en kyllä muistanut, mitä sanoitte siitä. Sanoitteko enemmän siitä, että nekin odottavat suurin odotuksin ehdokasmaan asemaa. Heillä on kesäkuussa parlamenttivaalit kautta puheenjohtajakautenne aikana. Joten jos voisitte antaa heille jotakin toivoa hiukan, realistista toivoa. Thank you. Minister, I don't have... Kiitos ministeri. En toista sitä, että saatte SD-ryhmän täyden tuen tavoitteillenne kaiken kaikkiaan ja totta kai laajentumisessa. En nyt puhu teknisistä yksityiskohdista, te niitä kuvailitte, mutta halusin jotain enemmän poliittista ja taloudellista lähestymistapaa. Nyt olemme niittäin tilanteessa, kun katsotaan Serbian, Makedonian, Albanian kaltaista maata. Ne ovat köyhiä, ei niillä ole talouskasvua, valtavasti työttömyyttä, Yrityksemme sen sijaan, että sijoittaisivat noihin maihin, tekstiili, jalkineteollisuus, niin menevätkin Kiinaan. Siellä palkat ovat jo nousseet varsinkin itäosissa maata, korkeammat ovat kuin Serbiassa esimerkiksi, sitten tuovat tänne Euroopan markkinoille. Eikö olisi järkeenkäypää siis? Minä luotan teidän kauteen, että ainakin voisitte aloittaa keskustelua tästä että olisi politiikkaa, teollisuuspolitiikkaa koko Euroopassa ja naapurustostossa, että se olisi poliittisesti ja taloudellisesti järkeenkäyvämpää. Näin saataisiin enemmän työpaikkoja, enemmän kasvua, kuten Albaniassa tai, tai Serbiassa tai Makedoniassa. Ettei vain keskitytä teknisiin näkökohtiin, lukuihin, esikuvanalyysiin ja niin päin pois vaan poliittisesti ja taloudellisestikin viisaampia oltaisiin. Näin uskoisin, että sekä laajentumismaat että sen valtiot saataisiin samaan veneeseen. Kiitos. Niin, varapääministeri, hyvää iltapäivää. Sanoitte Turkista aivan oikein, että puheenjohtajakausi olisi aika, jolloin pyrittäisiin äh, saamaan jälleen vauhtia liittymisprosessiin nyt sen äh, trauman jälkeen, jossa se on ollut viime kuukaudet edeltäneen puheenjohtajakauden, Kyproksen puheenjohtajakauden aikana. Ja näin on, mutta me emme odota ihmeitä ja huomattavaa mm, edistystä. Toden, ei todennäköisesti tule, tule tapahtumaan muodollisessa äh, liittymisprosessissa huolimatta siitä, että presidentti Hollande aikoo mennä käymään Turkissa. Kuitenkin on hyvää edistystä. On äh, tärkeää, että me tunnustamme tämän, mm, ajatellen nimenomaan kurdikysymystä. Turkin tasavalta ja PKK kumpikin ovat epäonnistuneet kurdikysymyksen ratkaisemisessa omilla tavoillaan. Mutta uskon, että läpimurto on siinä, että nyt kumpikin osapuoli on ymmärtänyt tämän ja neuvottelut Öcalanin ja hallituksen välillä ovat merkki uudesta alusta. Ja uusi alku saattaa olla sellainen, että sillä annetaan täysi tuki ja tästä rohkaistaan. Me voimme tehdä niin EU:ssa. Ja toivoisinkin, että jos teillä on tilaisuus hiukan asettautua mm, välttämättömiin tiukkojen eh, puitteen jonka sisällä komissio joutuu toimimaan, ja lähettää voimakas viesti Ankaraan, niin että saataisiin uutta vauhtia tähän kurdikysymyksen käsittelyyn, että he tässä saavat moraalista ja poliittista tukea. Thank you, uh, Mr. President. Kiitos, puheenjohtaja. Näin esityslistalla maininnan laajentumisesta. Valiokunnan jäsenet näyttävät tulkitsevat hyvin löysästi laajentumisen käsitteen. Aika menestyksellisestikin olette laajentaneet myös esityslistaa. No, käsitelläänpä nyt sitten oikeassa järjestyksessä. Rova Gomes, totta kai, totta kai petokset ja korruptiot edellyttävät myös Euroopan unionin puuttumista. Veronkiertoon ylipäätään täytyy puuttua totta kai. Verosopimuksia täytyy noudattaa. Kysytte nimenomaan Malista. Euroopan unionin ponnistelut ovat pyrkineet painostamaan poliittisia johtajia Malissa saman aikaan edistyssä perustuslaisen järjestyksen demokratian aikaansaamiseksi tukeneet toimia myös ECOWASissa ja Afrikan unionissa keskittyneet sovitteluun, välittämiseen, niin että saadaan armeijan järjestyksen malissa. Olemme myös koulutusmissiota valmistelemassa maliin. Totta kai näitä humanitaarista apuakin, jos olosuhteet vain sallivat, että voitaisiin jatkaa yhteistyötä myös taloudessa Malin kanssa. Rahoituksesta Totta kai ulko- ja turvallisuuspolitiikka, turvallisuuspolitiikka ja puolustuspolitiikka ovat jäsenvaltioiden harteille. Täytyy löytää oikea tasapaino tässä rahoituksessakin näiden eri pyrkimyksien välillä. Rova Neits. Kahden keskiset jutut. Ensinnäkin on tunnustettava, että kaikki unionin laajentumispäätökset tehdään yksimielisesti, niin kuin pitääkin olla, kun on kerran kyse näin peruslaatuista asioista, eli tulevasta jäsenyydestä Euroopan unionissa. On erittäin tärkeää aina, että mietitään laajempia puitteita, myös laajentumisprosessin uskottavuutta. Siitä pitää olla kantaa. Totta kai täytyy puuttua myös esimerkiksi kahdenkeskeisiin juttuihin, jotka ovat jääneet ratkaisematta. Mutta todettakoon myös, että laajentumisprosessi itse, liittymisprosessi itse on, kuten on aikaisemminkin nähty niin moneen kertaan, on helpottanut ja auttanut ja rohkaissut myös kahdenkeskisten kiistojen ratkaisua. Rouva Kelan itäinen kumppanuus. No en siihen alustuksessani viitannut, mutta olette varmaan iloinen, kun kuulette, että maanantaina, ei kun anteeksi eilen, no niin, tässä menee vähän ajan kulkukin sekaisin jo eilen todellakin, minulla oli tilaisuus käydä hyvä keskustelu Liettuan kollegan kanssa, hän oli Dublinissa epävirallisessa Eurooppa-asiaministereiden tapaamisessa. Itäinen kumppanuus huippukokous järjestettiin marraskuussa Vilnassa – koska tavallaan puheenjohtajuuskaudet jatkavat toistensa työtä, myös keskustelut jatkuvat Ukrainan, Moldovan, valko kanssa ja miten voidaan valmistella siltä pohjalta, Liettua on tehnyt tuollaisen kokouksenkin tiimoilta. Entäpä sitten Fyrom. Olemme Niin, herra Hauitkin otti tämän esille. Olemme iloisia Makedonia päätelmistä, eli siellä on nähtävissä edistystä monillakin aloilla. Komissio oli tässä avainasemassa korkean tason liittymiskeskustelun ansiosta. Viromin viranomaiset ovat omalta osaltaan myös päässeet eteenpäin tärkeissä uudistuksissa. Neuvosto on pyytänyt, että komissio raportoisi tämän vuoden keväällä saavutetusta edistyksestä ja uudistuksista ja naapurussuhteista. Odotamme mielenkiinnolla komission kertomusta ja, ja sitten voidaan edetä kohti neuvottelujen aloittamista Fyromin kanssa, jos neuvosto niin päättää. Laajentumispäätöksethän tehdään yksimielisesti, eli siinä tarvitaan kaikkien jäsenvaltioiden hyväksyntä, niin Irlanti puheenjohtajavaltiona, kuten tekin esititte, niin me pyrimme viemään tätä eteenpäin ja keskustelemaan, kunhan komission kertomus on käytettävissä. Me teemme ihan kaikkemme helpottaaksemme sopimuksen aikaansaamista. Me tarkkaan seuraamme tätä myös sitten täytyy miettiä tätä nimikysymystä. Rouva Lunacek. Niin, että jotkut jäsenet ehkä e, sitten estävät sen, että joku toinen on liittymässä eri estää lainkomiseen. Tässä nyt tärkeää on, että ensinnäkin kunnioitetaan Euroopan unionin arvoja, sitoumuksia, myös edistää arvoja. Tämä täytyy osoittaa kaikille ehdokasmaille. Totta kai voi olla, että joskus menee aikaa ennen kuin voidaan saada näyttöä tällaisesta sitoutumisesta. Minä uskon, että laitomisprosessin on oltava uskottava. Meillä on aika vaikuttava esityslista edessämme. Meidän täytyy tässä jotenkin selviytyä vain sen kanssa, mutta kuten totesitte, yksittäisten jäsenvaltiot ei pitäisi estää tätä. Totta kai arvostan, että te olette kosovo esittelijä. Minä olen teidän laillanne toiveikas, että edistystä saadaan aikaan vakaus- ja sosiaalisopimuksessa. Ehkä jotain toivoa nähtävissä siinä myönteisessä kielenkäytössä, jota Velkarin johto käyttää. Yksi esimerkki ehkä. Se ei kuulu ehkä tälle valiokunnalle, mutta Irlanti ei muuten ole alaisen verotuksen maa. Katsokaapa vertailutaulukkoa. Nimenomaan ajatellen efektiivistä verotusta. Ja ei kyllä ole verokannoista niinkään, mutta jos katsoo vertailutaulukoita, me olemme puolessa välissä efektiivisen verotuksen kohdalla valtioiden osin. Eli ei tässä tarvitse itseään ruokkia, mutta se ehkä kuuluu toiseen keskusteluun toisena päivänä. En halua uhrata teidän valiokuntana aikaa näiltä osin. Herra Tanak ja Sir Robert niin että pitäisi jotain lausua yhdistyneen kuningaskunnan kannoista ja suhteista unionin Irlantiin. Joutuu kuulemaan Briteiltä niin kauan, mitä pitäisi tehdä ja miten, että en ole kovin halukas kääntämään tässä keskustelun suuntaa, mutta koska se liittyy myös kauppasopimuksiin – ja todellakin siinä haluamme edistystä saada aikaan kaudellamme. Ensinnäkin sanoisin näistä sopimuksista ylipäätään, että kyse on Euroopan talouden kasvattamisesta ja se on tärkeää. Jos saisimme solmittua kauppasopimuksia Yhdysvaltain, Kanadan, Japanin ja muiden strategisten kumppaneiden kanssa, niin on kyse jopa parista prosentista BKTstamme. Tässä on kyse isoista rahoista. Kyllä, me olemme yhdessä parempia käymään neuvotteluja noista sopimuksista kuin 27 maata yksittäin. Me edustamme kuitenkin 500 miljoonaa ihmistä. Se on suurin ostovoiman keskittymä maapallolla. Olemme paljon parempia siinä yhteisesti Euroopan unionin kuin yksikään maa, oli suuri tai pieni yksinään. Me liityimme siis Irlantiin, kuten totesin alustuksessani, että olemme 40 vuotta olleet unionin jäsenenä, niin tämä on myös 40. vuosipäivä Brittien jäsenyydelle. Samaan aikaan me liityimme kaksi maata, jotka ovat hyvin läheisiä. Meillä on paljon asioita kaupassa, yhtenäismarkkinat. Monesta keskusteltu Euroopan unionin yhteydessä. Samaa taivalta olemme kulkeneet. Olemme läheitä, läheisiä naapureita, ihan hyviä ystäviäkin nyt. Meillä on yhteinen vastuu myös rauhanprosessista Pohjois-Irlannissa. Julkisesti olen todennut ja toistankin, että Irlanti haluaa, että yhdistynyt kuningaskunta on täysivaltainen sitoutunut unionin jäsen. Minä uskon, se on Britannialle hyväksi, kuten meille kaikille, jos näin on. Mr. Uh, Angurakis, um, yes. Herra Angurakis, mm, kiitos puheenvuorostanne. Niin, että Irlanti on puolueeton maa, niin me olemmekin. Emme osallistu sotilasliittoutumiin. Se on osa meidän perustuslakiammekin. Mutta se, että on puoluton maa, niin ei se kuitenkaan tarkoita, että emme olisi kiinnostuneita. Tai jättäisimme sivustalle suurissa kysymyksissä, jotka ovat huolestuttavia. Ei kukaan voi jäädä sivuun esimerkiksi siinä, kun nähdään, mitä Syyriassa nyt tapahtuu. Ajatellaan ihmisten teurastusta. 60 000 ihmistä on jo kuollut. Olen ylpeä siitä, että se on sellainen asia, missä ulkoasien ministerit ovat ottaneet siihen kantaa, kuten myös korkea edustaja. Siinä on edistystä enemmän yhtä lailla. Ajatellen terrorismiuhkaa Malissa tai sen kautta, niin emme voi sitä noin vain sivuttaa, olla välinpitämättömiä. Eli vaikka on puolueeton maa, ei se tarkoita, että me olisi mukana tai me olisi kiinnostuneita, vaan päinvastoin olemme myös tätä viemässä eteenpäin osana asialistamme. Albaania, jonka herra Kukaan otti esille. Hetken päästä siihen herra Duff puhui Turkista. Varmasti on ihan kohtuullista sanoa, että Turkin liittyminen ja neuvottelut ovat olleet jo pitkän aikaa jumissa. Sitten Kyproksenkin kauden pari, ja, pari kaksi ja puoli vuotta on kulunut siitä, kun edellinen luku avattiin. Minä toivon, että ehkä yksi tai pari muutakin lukua voitaisiin avata Irlannin kaudella. Siinä ehkä saadaan näin uutta virtaa. Totta kai on ongelmia, jotka täytyy ratkaista Turkin Euroopan ministeri Dublinissa muuten juuri ennen joulua. Meillä oli mielestäni ihan kiva keskustelu joistakin näistä aiheista, joissa Turkin täytyy vielä toimia sopimus esimerkiksi. Poliittisiakin juttuja on, joihin on puututtava mukaan lukien teidän mainitsemanne asiaa. Kyllä, Poliittisiin kysymyksiin on puututtava. Herra Kukkaan ja Albaniaa. Ensinnäkin sanottakoon, että Albania on onniteltava edistyksestä monissa uudistuksissa. Joulukuun päätelmissä todettiin, että vielä tarvitaan tiettyjen toimenpiteiden loppuun saattamista ennen kuin voidaan ehdokasasemaa tarjota. Tämä koskee oikeuslaitosta, julkishallintoa ja sitten parlamentin menettelytapasääntöjä. Komissio on pyydetty raportoimaan neuvostolle, kunhan on riittävästi edistystä saavutettu niin, että neuvosto voi sitten päättää sitä, voidaanko antaa ehdokasasema Albanialle. Irlanti kyllä tukee, että annetaan ehdokasasema Albanialle sen jälkeen, kun on saatu myönteinen kertomus komissiosta. Me toivomme, että on mahdollista tätä sitten miettiä vielä meidän kaudellamme. Lopuksi herra Rucek. Se, minkä te otitte esille, että kun on kyse laajentumisesta, sitä voi tietenkin puhua ihan tekniselläkin tasolla, luvuista, kertomuksista ja sen semmoisista. Totta kai se on se arkinen työ, jota asiantuntijat tekevät puolestamme. Komissio, neuvoston virkamiehet ja omat virkamiehinekin Dublinissa ja Brysselissä. Mutta me olemme poliitikkoja, kaikki me myös joudumme muistuttamaan siitä, että todellakin tämä on ihmisten hyväksi, unionin jäsenten hyväksi, mutta myös ehdokasmaiden ja sen kansalaisten hyväksi. Ja mitä sitten tulee näihin kansalaisiin, niin totta kai kuten erään ison valtion päämies sanoi, että on kyse taloudesta, työllisyydestä, ja kaiken kaikkiaan. Ja palatakseni siihen, mitä totesin näistä laajoista teemoista kaudella Meillä on vakaus, työpaikat ja kasvu. Viimeisten vuosien ajan käsittääkseni Euroopassa me olemme olleet vähän pakkomieltenomaisesti kiinni pankkiasoista, rahoituksesta, budjettikurista ja sen sellaisesta, mutta edustamamme ihmiset jos ajatellaan hallituksia, mutta varsinkin parlamenttia, edustamme täällä ihmisiä, niin he odottavat Euroopalta ja toimielimiltä toimia, jotka jo olisivat merkityksellisiä heidän elämässään. Ei välttämättä ole parempi mahdollisuus saada työpaikkaa tai että lapsilla olisi parempi tulevaisuus niin, että voidaan koulutusta ja julkisia palveluita kehittää unionissa. Näin tulevaisuus on turvallisempi. Varmasti kaikki me ja tässä nimenomaan meidän sitoutumisemme puheenjohtajavaltiona tai parlamenttina on niin tärkeää. Tämä ei saa hävitä näkyvistä. Eli se, mitä me teemme, oli sitten kyse kansallisesta eurooppalaisesta johtajista, niin on. se palvelee kansaa, jota me edustamme. Edistetään heidän etujaan. Thank you very much. Kiitos tästä keskustelusta ja puheesta ja sitoumuksestanne. On hyvä tuntemus, että yhteisössä tulee hyvää tulevina viikkoina ja kuukausina. Toivotan teille kaikkia hyvää puheenjohtajakaudelle, koska teidän menestyksenne on meidän, menestyksemme, meidän menestystämme. Kiitoksia.